Muss ich hier drauf drücken? Aber da ist eigentlich, also da ist Press to Talk und das ist ja nicht immer. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, äh, koska meillä on vähän nyt aikapainetta esityslistalla tänään ja huomenna, niin aloitamme kokouksen, vaikka äh, vielä vasta harva on paikalla. Esityslista luonnos voidaan varmaan hyväksyä, jos kukaan ei sitä vastusta. Kukaan ei näytä sitä vastustavan. Pöytäkirja voidaan hyväksyä, jos kukaan ei sitä halua vastustaa tai kommentoida. Ei näytä olevan niin. 26.3. pöytäkirjasta menemme esityslistan kohtaan. Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa. Ja tässä annan puheenvuoron esittelijällemme herra Kyrkokselle. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας θερμά τη Puheenjohtaja, aloittaisin kiittämällä lämpimästi Tranin sihteeristöä ja varjostelijoita lähestä yhteistyöstä. Olemme saaneet 139 tarkistusta, joista sitten varstoimme seitsemän kompromissiehdotusta ryhmien avulla. Nämä ehdotukset ovat rikastuttaneet tekstiä. Ja me todella keskitymme kulttuuriperinteeseen ja, ja kuljetus- ja turismikysymyksiin. Kuten tapaamisissa varjostelijoiden kanssa totesin, jos en ole onnistunut ottamaan tarkistuksia ne niin mukaan, se johtuu sitä, että ne olivat jo mietinnössä tai sitten ne on otettu osaksi kompromissiertoksia, tai sitten ne olivat aiheen vieressä. Sillä keskittyin asioihin, jotka olivat suoraan relevantteja valiokunnallemme. Pyrimme keskittymään kulttuuriturismiin. Ja kävin tarkistukset tuossa tuotusmielessä läpi. Äh, etäiset alueet, saaret, äh, vuoristot. nämä ovat kaikki tärkeitä esimerkiksi gastronomian kannalta. Ja tämä saattaa olla aito alueellisen kehityksen tekijä. Meillä täytyy olla myös kunnan säätelykehikko, joka ei aiheuta liikaa taakkaa pk-yrityksille. Meidän täytyy myös yhdistää kaikki kulttuuriturismin rahoituslähteet seurattavuuden hengessä ja oikeassa suhteessa taustaohjelmiin. Ja sitten kestävä turismi, jotta me suojaudumme suurten matkailijavirtojen mahdollisilta kielteisiltä vaikutuksilta – meidän täytyy myös levittää ja tietoa laajasta kulttuuriperinnästämme. Ja näin ihan sivumenen sanoisin, että oli oikein kiinnostava keskustelu teidän kanssa, puheenjohtaja. Kulttuuripoluista esteettömyys on hyvin tärkeää ja saavutettavuus on tärkeitä etäisten kohteiden kannalta. Liikkuvuus vammaisten näkökulmasta, niin että kulttuuriturismi oli siis heidänkin saavutettavissaan. Tämä on yksi meidän vahvuuksistamme. Ja tämä on noin 40 prosenttia turismin tarjonnasta. Meillä on rikkaat perinteet. Leikkaukset ovat kovasti iskeneet tähän alueeseen. Ja tätä aluetta on pitkään laiminlyöty. Lopuksi toteaisin, että turismi ja kulttuuriperinne täytyy nähdä osana samaa kokonaisuutta. Meillä on paljon kohteita, valtavasti hyödynnettyä ärsyttävää. ja sen pyrin ilmaisemaan tiivistämällä kompromisseihin. Kiitoksia. Täällä ei ole kaikki varjoistajat paikalla. Kuka haluaa puheenvuoron, koska tänään on vaikka vähän aikaa. Karimadeli, hyvä on. Dubrav Kasinca. se Kiitoksia. Haluaisin kiittää Esittelijä On aivan selvää, että tämä on korkealaatuinen lausunto, erittäin hyvä, hyvä lausunto ja ö, olen varma siitä, että lopulta me tulemme kaikki pääsemään yhteisymmärrykseen. Meillä on 139 tarkistusta. Esittelijä ja varjoesittelijät ovat tehneet kahdeksan kompromissitarkistusta ja yhden suullisen tarkistuksen. Ja minä henkilökohtaisesti tuen sitä, koska se liittyy vammaisiin ja vähempi tuloisiin. Olen päättänyt työstää tätä lausuntoa yksinkertaisesti siitä suusta, että olen kiinnostunut kulttuuriperinnön ja matkailun värisestä linkistä. Sitä olettekin tässä korostaneet. Minä tulen kaupungista, jossa on pitkät kulttuuriperinteet Dubrovnikista, johon on nyt iskenyt massaturismi, ja tämä hiukan huolestuttaa minä, miten ylläpidämme kulttuuriperintöä ja samanaikaisesti kehitämme matkailua ja ylläpidämme siitä tulevia voittoja. Tämä on tärkeää ei vain Kroatialle, vaan koko Euroopalle. Täällä on keskusteltu myös siitä, miten Euroopasta voitaisiin tehdä maailman ensimmäinen matkailukohde. Tämä ei ole helppoa. Jos haluamme saada aikaan korkealaatuista ja kestävää matkailua kaikissa mahdollisissa paikoissa, meidän täytyisi ylläpitää kulttuuriperintöä. Se ei ole pelkästään asia, jonka esi-isämme olevat meille antaneet, vaan kyse on myös perinnöstä, jonka lapsemme saavat. Nyt kun minulla on puheenvuoro, haluaisin sanoa vielä erään asian. Monet näistä tarkistuksista, jotka tulivat EPPltä, niiden olisi ehkä pitänyt saada plussa peräänsä, mutta te sanoitte, että ne on otettu jo mukaan tekstiin. Varmaan voimme sanoa, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Meidän tulisi valvoa sitä, mitä matkailussa tapahtuu. Meidän täytyisi pitää mielessä monimuotoisuus, autenttisuus, kestävyys ja korkea laatu. Nämä ovat tärkeimmät kysymykset eurooppalaisessa matkailussa. Jossain aikaan synergiaetuja kulttuuriperinnön ja matkailun välillä tulemme edistämään työllisyyttä ja kasvua ja kulttuuriperinnön vaalimista. Se, mitä haluamme välttää, on se, että matkailun kehittyminen vaarantaa kulttuuriperinnön turvallisuuden. Meidän täytyy priorisoida ja brändätä ja meidän täytyy tehdä Euroopasta ykkönen. Haluaisin onnitella kaikkia niitä, jotka ovat työstäneet tätä lausuntoa. Huomenna varmaan pääsemme konsensukseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt Tomas Poreba. Dziękuję panie przewodniczący. Ja również e, przyłączam się do e, podziękowań. Kiitos. Minä yhdyn niihin kiitoksiin, jotka ja on osoitettu esittelijälle siitä tavasta, jolla hän lähestyi tätä aihetta ja otti huomioon suurimman osan tarkistuksista, erityisesti minun tekemäni tarkistukset, jotka heijastuvat nyt varsin hyvin kompromissitarkistuksissa varjoesittelijänä ja ECR-ryhmän puolesta minä voin olla hyvin iloinen, että tarkistuksiin on otettu tärkeitä kohtia, jotka koskettavat kulttuuriperintöä esimerkiksi historiallista ja uskonnollista kulttuuriperintöä, joka on erittäin tärkeää nykyyhteiskunnalle. Ainakin nuorille, joiden täytyy tietää, mitkä ovat arvot, jotka muovaavat valtioiden pohjan eu alueella. Minulle tämä on erittäin tärkeää. Nämä eurooppalaiset kristilliset juuret Euroopassa, jotka ovat perustekijä meidän yhteisöllemme. Toinen tärkeä tekijä otettiin hyvin huomioon erittäin mainiolla tavalla esittelijän toimesta. Se näkyy kompromissitarkistuksissa myös. Tässä on kyse siitä, kuinka painotetaan kulttuurimatkailua vuoristoalueilla. Minä itse tulen tämän tyyppiseltä alueelta Karpaateilta, joka on ainutlaatuinen paikka matkailun kannalta, historiallisessa mielessä myös paikallisviranomaiset, tätä täytyy painottaa, ovat aina törmänneet rahoitusongelmiin rahoitusta ei ole riittävästi, varoja ei ole riittävästi käytössä tai niitä eh, saadaan hyvin vaikeasti, minkä takia on tärkeää nyt tällä hetkellä painottaa näiden alueiden merkitystä, niiden puolensa vetävyyttä. Sen, sen takia kehitysyhteistyö, aluekehitysyhteisvaliokunnassa on otettu hyvin huomioon kulttuuriperintöohjelmat. Ne ovat esimerkkejä uudistavista ohjelmista, joissa on hyvin tasapainotetut tekijät talouden kannalta, joiden myötä voidaan parantaa työllisyyttä ja kehittää potentiaalista mm, parantamista PK-yrityksille näillä alueilla. Sen takia ek ryhmä nimissä minä haluan vielä kerran kiittää onnitella esittelijää hänen laadukkaasta työstä ja varmasti tulemme pääsemään siitä hyvän äänestystuloksen huomenna. Danke sehr, jetzt Martina Paljon kiitoksia. Ja sitten Martina Dlabajova. And I would like as well uh, on behalf... Kiitos. Haluaisin myös Alden puolesta kiittää esittelijää ja varjaesittelijät erittäin hyvästä yhteistyöstä. Työkompromissien kanssa on ollut erinomaista. Täytyy luottaa kreikkalaisiin, kun he antavat neuvoja Euroopan kulttuuriperinnöstä. Kiitos tuosta. Ryhmämme keskittyi siihen, että kulttuuriperintöä edistetään kestävällä tavalla Euroopassa ja yli rajojen. Kollegat ovat sanoneet tästä jo paljon meidän pitäisi keskittyä siihen, että pk-yritysten hallinnollista taakkaa pitäisi edelleen vähentää kilpailukyvyn parantamiseksi ja taaksemme lainsäädäntöä, joka voisi olla kielteistä pk-yrityksille kulttuuriteollisuudessa. Kompromissi 7 ottaa tämän huomioon. Suora EU-varoihin pk-yrityksille, jotka työskentelevät turismi- ja kulttuurisektorilla, sen pitäisi olla helpompaa. komission pitäisi olla seurattavampi näiden varojen käytössä. Jos varoja on olemassa, niiden käytön pitäisi olla helppoa. Ja tätä pitäisi höystää seurattavuudella. Ja sanotaan tätä myöskin talousarvion valvontavaliokunnan näkökulmasta ja kompromissi kahdeksan kattaa sen rajat ylittäviä yhteyksiä pitää parantaa kautta ja meillä pitää olla parempia integroituja matkapalveluita ja lippuratkaisuja, jotta voimme nauttia Euroopan kulttuuriperinnöstä. Olen iloinen, että tämä on kompromissi seessä. Mulla on kuitenkin yksi huolenaihe. Se on ainoa suullisen tarkistuksen muotoilu, ainoa, jonka esittelijä on tehnyt. Tiedämme, että näyttää tämä maksimoida Euroopan kulttuurikohteiden pääsy vammaisille, mutta minulle, minusta on, sanamuoto on hämmentävää, kun siinä verrataan heidän asemassa pienituloisiin. Voisiko suullista tarkistusta parant- selkeyttää vielä? Kiitos yhteistyöstä ja Kiitos, että otatte huomioon kommentit ja palataan huomista äänestystä. Paljon kiitoksia. Sitten Karimadelli. Kiitos puheenjohtaja. Gilevansin kollegani nimissä minä haluan pyytää hänen puolestaan anteeksi. Äh, vihreiden nimissä haluaisin kiittää esittelijää tekemästään työstä. Hän on hyvin huomattavasta edennyt tässä työssä ja varsinkin kompromissien tiimoilta hän on tehnyt hyvää työtä. Mutta siellä on meidän kannalta keskeiset kohdat hyvin otettu esille. Olipa sitten kyse siitä, että päästään hyvin tänä päivänä, kun puhutaan kulttuuriperinnöstä, että voidaan todella nauttia siitä, että se on myös laadukasta, on otettu hyvin saarialueet, vuoristoalueet, on otettu hyvin kielet, paikalliset vähemmistökielet otettu huomioon. Hän on myös halunnut painottaa uutta teknologiaa tiesti, teleliikenteessä ja viestinnässä silloin, kun halutaan suunnitella kokonaisvaltaista matkaa. Esimerkiksi on otettu myös huomioon, se löytyy hyvin tässä mietinnössä siinä, miten halutaan edesauttaa rajan yli kattavia hankkeita tässä on myös haluttu puhua kestävästä matkailusta. Mitä tarkoittaa kestävä? Että se olisi hyvää meidän planeetallemme, että se olisi hyvää siis tuleville sukupolville. Teidän kompromisseistanne todellakin löytyy harppaus eteenpäin sillä tiellä, joka pyrkii tähän uuteen kehitysmalliin. Nimenomaan halutaan painottaa pyöräily, väyliä, rautatiet Euroopassa, matkailu, rautatiet, Eli eurooppalaiset matkailijat todella löytäisivät paikkansa rautateillä. Niiden, kun näitä linjoja halutaan lähteä uudistamaan, joitakin asemia linjoita on jo suljettu, niitä halutaan palauttaa entiselleen. Halutaan todellakin avata jotakin, joka oli aikaisemmin olemassa ja sitä halutaan nyt parantaa. Tämähän on elintärkeä asia meille, mepeille. Se on ehkä kaikista näkyvin meidän varojemme käyttämisilmentymä yleisölle. Me, täs, minä, minä vihreiden puolesta olin hyvin iloinen kaikista näistä kompromisseista yhteensä ja, ja suhtaudun myönteisesti huomisen äänestykseen. Kiitos. Jetzt Isabella de Monte. Kiitoksia sitten Isabella de Monte. Kiitoksia. Minäkin halusin kiittää esittelijää hän ei vain hänen eh, luonnoksestaan, vaan myöskin siitä, että hän on ottanut vastaan tarkistuksia. Tässä vain halusin korostaa muutamia kysymyksiä, jotka mielestäni ovat tärkeitä, eh, kun ajatellaan matkailua. Ensinnäkin monet ovat nostaneet esiin sen kysymyksen, että eh, täytyy pitää huolta kulttuuriperinnöstä, mutta sen täytyy, täytyy olla myös mahdollisuus päästä näihin kulttuuriperintökohteisiin. Monet ovat nostaneet esiin kysymyksen, joka liittyy identiteettiin, koska se antaa lisäarvoa vähemmistökielet, alueelliset kielet, erityispiirteet, monikulttuurisuus. Ja sitten olin iloinen siitä, että nostettiin esiin vuoristoalueet, koska puhuttiin maaseudusta, ähm, saarista, mutta ei ole viitattu laisinkaan ähm, vuoristoalueisiin, joka pitäisi ottaa huomioon myöskin sen takia, että äh, näillä alueilla valitettavassa äh, väestö on vähenemässä, joten kulttuuriturismi voisi äh, kehittää näitä alueita. Ja sitten olin myös iloinen siitä, Äh, että täällä kollega puhui näistä käytännön kysymyksistä, kun puhumme äh, eurooppalaista tietolähteistä. Meidän täytyy varmistaa, että tiedot annetaan myös kaikilla kielillä, jotta kaikilla on samanarvoinen mahdollisuus äh, saada näitä tietoja. Kiitoksia. Grappi. Kiitoksia. Sitten Maria Grappi. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti tietenkin täytyy kiittää esittelijää ja kaikkia niitä, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Minä haluaisin ilmaista vain yhden huolenaiheen, joka liittyy siihen, miten tämä on laadittu meidän täytyy katsoa tätä lausuntoa matkailukehittämisen näkökulmasta ja siksi tarkistuksen 12 muotoilu on menee vähän sitä vastaan, mitä me ehdotamme. Olen samaa mieltä siitä, että massaturismi, jos sitä ei hoideta oikein, niin se saattaa vaarantaa kulttuuriperinnön. Mutta se, että tässä puhutaan massaturismin haitallisista vaikutuksista, niin se on kyllä vähän vaarallista. Mm, me voi tässä käsitellä vain rikkaiden turismia. Meidän täytyy huolehtia kulttuuriperinnöstä, mutta emme saa estää mm, massaturismia. Tässä muotoilussa ei sitä, se, jotenkin suljetaan täysin ulkopuolelle. Meidän täytyy ylläpitää työpaikkoja ja kouluttaa ihmisiä matkailun alalle. Mielestäni alkuperäinen muotoilu on paljon paremmin, jos sanotaan, että massaturismi voi vaarantaa kulttuuriperinne, mutta haittavaikutukset, siinä melkein suljetaan massaturismi tämän ulkopuolelle. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi edustaja Kirkos. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin kollegoja puheenvuorosta. Meillä oli kiinnostavia keskusteluja. Ja nyt kuulimme niistä näkökohdista, jotka tulivat esille ja niistä ongelmista, joita syntyi, esimerkiksi liittyen Dubrovnikkiin. Paikkana se on helmi, mutta turisteja houkutelleksemme meidän täytyy myös varmistaa, että turismi on sopivaa monumenttien kapun kanssa. Haluaisin sanoa, että trendi kulkee tietysti kohti massaturismia. Eikä turismia ole enää elitin harrastus, vaan suurten joukkojen, ja meidän täytyy löytää keinoja pärjätä sen kanssa. Emme me halua hillitä turismin kasvua, vaan varmistaa, että sopii yhteen paikan luoteen kanssa. Esimerkiksi Santorini Kreikassa. Sinne saapuu päivittäin tusinoittaa risteilyaluksia. Ja matkatoimistojen täytyy myös taata, että tarjonta on sellaista, että ihmiset kykenevät nauttimaan elämästään kohteessa kysymys ei ole mistään kiintiöistä, vaan sen varmistamisesta, että turistien saapuminen järjestetään paikallisten resurssien kanssa yhteensopivalla tavalla. Esteettömyys on ehdottomasti tärkeää. Roolaba ja valtioisilla pk-yritykset. Tämä kulkee teemana kautta asiakirjan näette, sinä tähän paikallisviranomaisten merkitystä. Toinen lausunnon läpikäyvä teema on ajatus, että meidän ei pidä jakaa maailmaa reuna-alueisiin ja ytimeen, vaan koko Euroopan täytyy olla saavutettava. Euroopalla kokonaisuudessaan on tarjottava turisteille, tarjottavana turismikohteita, mutta turismivirtoja täytyy jättää ympäristö koskemattomaksi ja Karin Madeli esitti erittäin kiinnostavia näkökohtia. Meidän täytyy tarjota luonnon monen osien saavutettavassa Euroopassa. Ja täytyy kunnioittaa paikallista väestöä ja luontoa myös. Joten kiitos panoksestanne. On. Näin. Paljon kiitoksia ja huomautan vielä, että äänestys pidetään huomenna aamulla. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla eurooppalaisten koordinaattorien yhteisen edistyskertomuksen esittely. Toivotan tervetulleeksi Matthew Crossin ja Pat Coxin, jotka ovat kummatkin hyvin tunnettuja täällä Euroopan parlamentissa. Mukavaa, että olette täällä jälleen. Kuten tiedätte, vuosi 2014 oli alku sysäys uusille TNT-käytäville äh, ja TNT-suuntaviivoille. Mathieu Grosch ja Pat Cox esittelevät meille tänään äh, kaikkien 11 koordinaattorin yhteisen edistyskertomuksen näistä ydinverkkoa käytävistä mm ja sen ensimmäisestä täytäntöönpanon vuodesta. Jokainen koordinaattori tulee sitten kertomaan omasta erityisalastaan. Myöhemmin he esittelevät siis ainoastaan 11 koordinaattorin yhteisen edistymiskertomuksen. Ennen kuin annan eh, heille puheenvuoron, niin haluaisin sanoa, että TNT-asetuksen eh, 45 artiklan mukaisesti tulemme kutsumaan kaikki 11 eurooppalaista koordinaattoria tänne, jotta he voivat esitellä meille vuosikertomuksensa yksitellen. Ja sitten tapaamme nämäkin herrat uudelleen. Nämä yksittäiset äh, kertomukset tulemme äh, kuulemaan toukokuusta heinäkuuhun ja siksi meidän aikataulumme on hyvin tiukka ja meidän täytyy pitää kiinni puheajoista. Tänään on kuitenkin tästä vuoden 2014 yhteisestä edistymiskertomuksesta. Se lähetettiin teille kaksi viikkoa sitten sähköisenä ja se on myös täällä saatavilla tänään. Ja nyt annan teille kummallekin puheenvuoro. Kuka aloittaa? Pat Cox, teillä on puheenvuoro. Mr. Chairman and uh, members of the... Puheenjohtajavaliokunnan jäsenet, suuri ilo ja etuoikeus Mattia Grössille ja minulle olla valiokunnassa tänään. Ja ensimmäinen tehtävämme koordinaattoreille puhua teille tässä roolissa vaalien jälkeen. Ja onnittelemme teitä puheenjohtaja myös valinnastamme pyrimme esittämään yhteisen edistymiskertomuksen kaiken 11 koordinaattorin puolesta. Emme käsittele tätä käytävää kohtaista kertomusta, mitä puheenjohtaja totesi, käsitellään myöhemmin valiokunnassa. Tavoitteena on kertoa, mitä on tapahtunut käytävän ensimmäisenä vuonna sen jälkeen, kun parlamentti 2013 hyväksyi asetuksen ja rahoitukset verkkojen Eurooppa-välineen kautta. Haluaisin esitellä tiekartan, joka yhdessä Matio Grassin kanssa puhun lyhyesti kulutuksesta sen laajemmista vaikutuksista, osana yhteistä lähestymistä tarkastella sitä TNT ja SAFE-asetusta ja sitten käytämme työ suunnitelmista ja puhumme TENTeen ensimmäisestä vuodesta, puhun rahoituksesta. katsomme vähän eteenpäin ja sitten lopukommentit näin mahdollisimman nopeasti, jotta meillä ei enemmän aikaa keskustella. Mitä kulutuksiin laajemmissa puitteissa tulee? Koko lähestymistapa perustuu siihen, että kulutuksella on hyvin tärkeä panos pitkään aikaväliin kilpailukyvyn kestävän kasvun ja sisämarkkinoiden kehittymisen kannalta mukaan lukien sen kytkökset laajempaan maailmaan. Lyhyen ja pitkän aikavälin pääomasijoitukset kuljetuksia ja kuljetusjärjestelmiin saattavat luoda merkittäviä työllisyys- ja kasvuvaikutuksia tuona aikana ja pitkemmällä aikavälillä ne voivat merkittävästi vaikuttaa kahvi, kasvuun. Komissio on tehnyt tutkimusta ja Fraunhofer instituutti myös. Ja on laadittu tutkimus kasvoja ja työllisyyden vaikutuksesta. En, me olemme vielä nähneet tutkimuksen yksityiskohtia, mutta pyrimme saamaan käsityksen johtopäätösten mitasta. Mutta yksityiskohdista puhutaan sitten, kun kertomus julkaistaan. He ovat kertoneet siitä, mitä voitaisiin arvioida ei-Euroopan e- kustannuksia, mitä kustannuksia syntyisi, jos EU ei toimisi tällä alueella. He esittävät, että ydin verkkokäytävien kanssa kokonaisinvestoinnit olisivat 220, 623 miljardia euroa. Vain pieni osa tuosta tulisi yhteisön yhteisrahoituksesta tutkimuksessa myös todetaan, että kun investoinnit ovat tuoteluokkaa, niin BKT ovat viisinkertaiset. Eli 5000 miljardia olisivat investoinnin vaikutukset. Ja 2015-2030 aikavälillä työllisyysvaikutus olisi jossain 10,5-12 miljoonan työpaikan välillä – painostavat myös kovasti rajat ylittävien projektien kerrannaisvaikutuksia teknologisen innovoinnin alueella. Tässä luodaan EUn tasolla näkyviä markkinoita, jotka vetävät innovaatiopolitiikkaa ten projektien kautta. Tässä on suunnilleen mittakaava. Yksityiskohtia minulla ei ole vielä, mutta tämä halusin jakaa kanssanne. Ja nyt puhutaan TEN-T- ja verkkojen Eurooppa-asetuksesta. Kuten tiedätte, neuvosto ja se valtiot ja parlamentti hyväksyvät tämän uuden infrastruktuurikehikon 2013 lopulla. Suuntaviivat sille, mitä jäsenvaltioiden kanssa pitäisi tehdä koordinaattoreina, asetetaan asetuksessa ja rahoitusmahdollisuudet EU-budjetuksen budjetin kautta ovat tässä verkkojen Eurooppa-asetuksessa. Tässä yhdistetään asetus ja rahoitus, ja tämä on kooltaan kunnianhimoisempaa ja laadultaan syvällisempää kuin mitään koskaan TNT-prosessissa aikaan saatua. Nyt on iso vaihde päällä, meillä on ollut tällaisen tilkkutakki, ja nyt me haluamme luoda aidon verkoston. Asetuksessa jokaisella koordinaattorella Rilla on tehtävänä työskennellä kaikkeen käytävien kanssa, jokaisen kuljetusvuoden kanssa. Me emme ole enää yksi moodi kuljetuksessa, vaan kuljetuksessa. tiet, lentokentät, sisävesitiet, logistiikkaterminaalit, merenmoottoritiet. Ja, ja Euroopan ERTMS-rautatieohjausjärjestelmä. Ja rakennetyölle syntyy yhdeksästä käytävästä. Meillä on Euroopan kartta ja sen yhdeksän käytävää. Ja tämä vähän EU-vastine Lontoon ää, äh, liikennekartalle, Lontoon maanalaisen kartalle. Nämä yhdeksän maantieteellistä käytävää niitä tarvitaan nämä horisontaaliset jalaiset käytävät. Yksi liittyy meren moottoriteihin ja kaksi liittyy ERTMS raideliikenteen johtamisjärjestelmään. Koordinaattoreina teemme kovasti työtä, että me käsittelisi käytäviä erikseen, vaan että toimisimme yhdessä, jotta työmme olisi johdonmukaista ja koherenttia kautta eri Kaiken yhdeksän käytävän suhteen ja sitten näiden kahden laajalaisen käytävän suhteen kullekin näistä käytävistä nimitettiin 2014 koordinaattori ja koordinaattorin tehtävänä on edustaa järjestelmän asetukseen perustuvia piirteitä. Mitä me teemme? Jokainen koordinaattori on työskennellyt kaikkien yhdeksän ää, käytävän kanssa, ulkoisen konsulttien kanssa. Konsultit tarttuivat asetuksen, he mittasivat käytävää ää, jokaisen kuljetusmuodon suhteen asetuksen valossa mitatakseen kuiluja, aukkoja, minkä kokoisivat aukot, miten niihin tartutaan. Ja avain aukkojen täyttämiseksi on tarkastella erityisesti rajat ylittäviä aukkoja. tällä kun teet TNT-karttoja, tarkastellaan, niin valtiot ja infrastruktuuriyritykset tuppasivat sijoittaa kotivaltioihinsa, mutta ne ovat vähemmän taipuvaisia sijoittamaan rajat ylittävään työhön. Joten rajat ylittävät toimet, eurooppalainen lisäarvo, yhteiskäytettävyys ja monimuotokuljoitukset. Nämä ovat panoksemme työhön. Olemme työskennelleet kollegiaalisesti yhteistyössä – Puhun siitä kohta lisää, mutta mainitsin, että asetus antaa meille käytävät, foorumita rakentajissa jäsenvaltioita siso, sidosryhmät, työsuunnitelma, jonka tulemme selittämään jossain määrin yksityiskohtaisesti. Nyt meillä on perusta, joka on laadukasta, johdonmukaista ja kunnianhimoista ja aivan uusissa mitoissa. Ja osana Tätä ovat tästä rahoitusvälineitä ja Matian Gross nyt. Niin, minäkin halusin äh, puheenjohtajana kiittää Pat Coxia ennen kuin annan sinulle puheenvuoron. Sinä sanoit jo minulle, ettei me saa hukata aikaan sen takia. Minäkin äh, tervehdyssanat äh, sanon lyhyesti. Minulla on ollut jo kunnia puhua, istua täällä valiokunnassa ensimmäistä kertaa. Tenverkön her- historiassa nyt meillä on tämä rahoitusväline ja se oli erittäin tärkeä keskustelussa 2013. Tuon rahoitusvälineen täytyy tietenkin ottaa huomioon kaikki painopisteet, joista Pat Cox puhui. Ja kun katsotaan tarkkaan näitä eri käytäviä, niin meille täytyy tietenkin vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että noin 80 prosenttia määrärahoista on mentävä ähm, rautatiehen ja sisävesiliikenteeseen, että ähm, multimodaalius on painopistealue, emmekä me aina silloin ole äh, yhteen sopivia tiettyjen kansallisten prioriteettien kanssa, koska me haluamme tämän verkoston. Ja kun on kyse näiden hankkeiden rahoittamisesta, niin ne painopisteet, jotka suuntaviivat määrittävät, käsittelevät, e, ne tarvitsevat lisätukea. Ja se, mikä oli hyvä ja mikä oli ehkä ennen heikkous, kun meillä oli vähemmän määrärahoja, oli e, tämä tuen määrä. Kun ennen se oli 20 prosenttiin asta, nyt kohesiorahastolla voimme mennä 80 prosenttiin asta. Ja ei-kohesiomaille e, voimme kuitenkin antaa 40-50 prosenttia tukia tai suoraa rahoitusta. Olemme huomanneet, että kaikki hankkeet, jotka on jätetty ja joista on keskusteltu, 30-40 prosentin rahoitus on tarpeen, jotta nämä pystytään toteuttamaan. Eikä tässä ole välttämättä kyse suurista hankkeista, vaan myös pienistä, esimerkiksi pienistä rautatiehankkeista. Mm, nyt meillä on ensimmäinen hankke, hankkeiden eh, hakupyyntö. Ähm, emme voi nyt antaa yksityiskohtia, koska me vielä analysoimme niitä, mutta mm, tämmöisessä meillä on 12 miljardia tukia, suorta rahoitusta, ähm, Äh, verkkojen Euroopan välineestä nyt nämä hakemukset ylittävät 30 miljardia. Ja jos katsomme näitä hankkeita, niin näiden hankkeiden kokonaissumma on yli 120 miljardia. Se vastaa sitä, mitä aikaisemmin sanottiin, että jos haluamme nämä aukot sulkea, niin silloin me tarvitsemme tätä 30-40 prosentin tukea. Ja tämä näkyy myös ihan selkeästi näissä hankkeissa. Tämä liittyy myös siihen keskusteluun, jota käymme tästä suuremmasta investointirahastosta Euroopan tasolla, jossa me olemme vakuuttuneita siitä, että liikenteessä voidaan hyödyntää myös tätä välinettä, mutta aina riippuen siitä, mitä liikennemuotoa ja infrastruktuuria halutaan tukea, niin täytyy valita oikea rahoitusväline. Ja me olemme saaneet ehdotuksen kollega Bogevikiltä ja Sechiltä Ähm, jotka analysoivat näitä eri äh, välineitä ja tekevät ihan konkreettisia ehdotuksia ja sanovat, että jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, niin sitten nämä ja nämä ovat äh, sopivia välineitä, äh, pia tukia, kuten jo sanoin, julkisen yksityisen sektorin kumppanuus, vipuvaikutus ja sitten hankejoukko joukkovelkakirjat. Siinä olemme tehneet ensimmäisen tutkimuksen Euroopan investointipankin kanssa ja olemme huomanneet, että tietyillä aloilla tämä 10 prosenttia, joka meillä on verkkojen Euroopan välineessä, voi saada aikaan jopa 30 prosentin vipuvaikutuksen. Eli vipuvaikutusta voidaan saada lisää, mutta on löydettävä oikea investointi. Tämä löytyy ennemminkin satamista ja tieinfrastruktuurista ja logistiikkaa keskuksista. Siinä siellä tätä vipuvaikutusta voidaan saada aikaan. Me olemme tämän työsuunnitelman tehneet, se oli vuoden lopussa. Eli kun sovimme painopisteet suuntaviivoja varten jäsenvaltioiden kanssa. Myös tämä työohjelma on tehty täysin yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa. Me teimme tämän mm, käytäväanalyysin, josta Pat Cox juuri puhui, jossa katsottiin taloudellisia eh, elementtejä, mutta myös ympäristöelementtejä. Sisävesiliikenne on ongelma joissain maissa on vaikea saada yhteys taloudellisuuden ja ympäristöystävällisyyden välillä. Ja silloin näissä, tässä meillä on nämä käytäväanalyysit mukana. Ja kaikki jäsenvaltiot ovat ne analyysit hyväksyneet, mutta nyt meidän on vielä päästävä jonkinlaiseen päätökseen vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon lopulla. Ne painopisteet ovat niitä, jotka jo mainittiin. Nyt näitä välineitä parennetaan tämän Frauenhofer-instituutin analyysin kautta, jossa katsotaan taloudellisia ja myöskin yhteiskunnallisia vaikutuksia, mahdollisia lisätyöpaikkoja, joita syntyy, mutta tämä tutkimus huomioi myös näiden eri väylien ympäristölisäarvon. Se tarkoittaa sitä, että jos jollain alueella siirryn tieliikenteestä rautatieliikenteeseen, niin huomioidaan myös mitä hyötyä tästä on ympäristöllisesti, koska nämä aspektit usein unohtuvat, kun tehdään pelkkä äh, taloudellinen analyysi hankkeista. Äh, tämä ensimmäinen vuosi koordinaattorina äh, tässä mielelläni antaisin kollega Pat Coxille puheenvuoron, koska minä aloitin vähän myöhemmin heinäkuussa 2014. Kollega Pat Cox on ollut tässä ja pidempään mukana, joten hän tulee nyt sitten analysoimaan ensimmäistä työvuottamme. The first year has been built around four forum... Ensimmäisenä vuonna meillä on ollut neljä foorumitapaamista jäsenmaiden kanssa, neljä maantieteellisen käytävän kanssa. Olemme avanneet kokoukset muille sidosryhmille. Eihän Roomakaan päivässä rakennettu, joten tähän menee vielä aikaa. Lisäksi saamme tukea konsulteilta, jotka käyvät asetuksen läpi ja tunnistavat ongelmat ja mahdolliset prioriteetit. Kolmanneksi meidän kunkin tuli tehdä maantieteelliselle käytäville kirjallinen työsuunnitelma, jonka jätimme viime joulukuussa kullekin osallistuvalle jäsenvaltiolle. Useimmissa tapauksissa nuo työsuunnitelmat on hyväksytty jäsenvaltioissa – Mus, muutamissa tapauksissa on pari yksityiskohtaa työstettävänä, mutta tulemme saamaan työn valmiiksi, kun raportoimme yksittäisistä käytävistä pari viikon kuluttua. Saimme kattavaa, myönteistä yhteistyötä jäsenvaltiolta, alueelta, infrastruktuurin hallinnoilta nojilta ja muilta. Kutsusin tätä käytävien yhteisomistukseksi. Malli on rakenteeltaan sellainen. Tämä luo hyvää pohjaa tulevalle työlle, koska tässä tehdään muiden kanssa yhdessä. Tätä ei mitenkään kurkusta alas työnnetä. Tässä tavataan alhaalta ylös ja ylhäältä alas tullen yhteistyön hengessä. Yhteistyötä tarvitaan johdonmukaisuuden saavuttamiseksi, mutta myös johdonmukaisen viestin lähettämiseksi Olemme ottaneet osaa Milanon epämuodolliseen kuljetusneuvostoon Italian puheenjohtajuuden alla ja olemme koordinaattoriryhminä eräilleet pääkaupunkeissa, jossa useampi käytävä kohtaa. Meillä on ollut tapaamisia ministeri- ja ministeritasolla Ranskassa, Hollannissa ja Espanjassa pari esimerkkiä mainitakseni. Meillä on ollut myös yhteyksiä Euroopan investointipankkiin, Kuten tiedätte, työkauden aikana Junckerin suunnitelma Euroopan ra- investointisuunnitelma rahasto näki päivänvalon. Tämä on kiinnostavaa, koska osittain meidän raha menee siihen. Toisaalta olemme kiinnostuneita, koska haluamme tietää, miten tuo suunnitelma voi tuottaa niitä tuloksia, mitä meiltä halutaan käytävä suunnitelmien osana – ja, ja Bodevikin ja sekin ja muutaman muun kollegan kanssa jatkamme tätä. Meillä on ollut myös kiinnostava konferenssi Innsbruckissa, jossa kävimme läpi tärkeimpien projektien ja käytävien suhteen tällainen op, tekemällä oppimistyökalun. Tämä tekemällä oppimistyökalun on erittäin tärkeää. Ja Jaanita kommenteissa puhuin rajat ylittävistä pullonkauloista, yhteenkäytettävyydestä ja monimuotoista kuljetuksesta. Mutta ensimmäisenä vuonna olemme keskittyneet hyvin paljon perinteisiin infrastruktuurin puutteisiin. Nyt nämä kaikki muut kerrokset, käytävien vihertäminen – älykkäät liikenteen hallintajärjestelmät, älykkäät kestävät kaupunkikuljetusmuodot, kaikki nämä muut haasteet ovat aitoja haasteita politiikan kannalta, lisäävät ymmärryksen ja monimutkaisuuden kerroksia työhömme. Me työskentelemme Euroopan teollisuuden palveluiden kanssa, digitalisoiden kanssa, automaattiautojen kanssa, vaihtoehtoisten polttoaineiden kanssa, onpa kysymys meriliikenteestä tai autoista, moottoriliikenteestä. Ja kaikki nämä näkökohdat syvenevät lähivuosina. Lopetan siihen, että sanoisin teille, että hän olette osana vuoropuhelua sekä Euroopan tasolla sekä vaalipiireissä jäsenvaltiossa. Meidän työsuunnitelmia päivitetään 2016 arvioidaan silloin uudelleen. Teemme tämän joka toinen vuosi. Emme mitenkään nolla kelloa, vaan jossakin tapauksessa huomaamme, että jotkut asiat eivät etene nopeasti, jotka eivät etene nopeasti, niitä täytyy hidastaa. Jotkut asiat, joiden ajattelemme etämään hitaasti, saattavatkin voida edetä nopeammin. Meidän täytyy olla dynaamisia työskentelyssämme. Kiitos. So, also zum Abschluss ganz kurz. No lopuksi ihan lyhyesti. Määrärahat, jotka meillä on käytössämme, niitä on käytettävä varovaisesti. Me puhuimme yhdessä noin 500 miljardista investointeja. Verkkojen Eurooppa-välinen rahat tunnette. Jos laskemme tätä vipuvaikutusta, niin optimistisesti voisimme sanoa, että pystymme tämän viiden vuoden aikana noin 210-220 miljardin edestä hankkeita rajoittamaan, joka olisi mielenkiintoista vapaaehtoinen alku, mutta joka ei kyllä tätä verkostoa saata valmiiksi vuoteen 2030 mennessä. Mm, ja me koordinaattorien tehtävän näemme siinä, että keskustelua ei käydä vain EU-tasolle ja valtioissa. Me haluamme myös keskustella aluetasolla, kaupungeissa, haluamme olla yhteyksissä järjestöihin, ympäristöjärjestöihin ja muihin, jotta vuoropuhelua käytäisiin ennen suunnitelmaa suunnittelua eikä jälkeenpäin toisessa muodossa, koska me olemme vakuuttuneita siitä, että me voimme saada kansalaiset tiettyjen hankkeiden taakse ainoastaan, jos eille tiedotetaan asiasta syvällisesti ja laajasti. Ja tämä tulee olemaan yksi päätehtävistämme ensi vuosina liikenteen ja liikkuvuuden alalla meillä on suuntaviivoja, meillä on rahoitusväline, meillä on työohjelma, meillä on kaikkien rahoitusvälineiden kokonaisanalyysi, meillä on analyysi siitä, kuinka tämä vaikuttaa työpaikkoihin, yhteiskuntiin, ympäristöön jäsenvaltioissa. Me mm, olemme valmiita tätä yhdessä teidän kanssamme työstämään ensi vuosina. Kiitoksia. Einführung. Kiitoksia Matthew Gross ja Pat Cox tästä alustuksesta. Nyt koordinaattoreilla on puheenvuoro ensin Wim van de Kamp. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Het is werkelijk een uh, grote eer om uh, de heer Cox en de heer Gros. Kiitos. Tämä on todella suuri kunnia, että olette täällä läsnä. Herra Cox ja Grosch, te olette Euroopan parlamentin Mm, suuria eminenssejä menneiltä vuosilta. Kaikki, mitä me nyt olemme täällä voineet oppia, mitä te olette myöskin oppineet täällä parlamentti vuosien aikana, olette varmasti hyödyntäneet sen nyt tässä uudessa työssä mutta ei tässä ole kyse siitä, että te, me odottaisimme teiltä liikaa. Me odotamme teiltä e, jotakin. E, herra Koks, te puhuitte rahoitusvälineestä. Herra Gross, myös te puhuitte rahoitusvälineestä. E, Euroopan parlamentti on käyttämässä investointirahastoa hyvin monimuotoisesti. Meillä on myös, siis tämä liikennevaliokunta, joka haluaa tehdä tätä työtä sydämellä. Yhtäältä on jouduttu tekemään uhrauksia, mutta on Kristofsenin mietintö, jossa hän puhuu vaihtoehtorahoitusvälineestä. Mm, minä haluaisin nyt käyttää tässä tilaisuutta hyväkseni ja mainita sen, mutta ehkä meillä voisi olla jonkinlainen yhteinen äh, rahoitusmenetelmä, jossa on verkkojen Eurooppa ja tämä, äh, siis verkkojen Eurooppa ja pääoma sieltä otetaan myös yksityistä pääomaa ja myös crowdfunding. Ja minua kiinnostaa suuresti, mitkä ovat yhteydet tämän ydinverkkojärjestelmän äh, ja yleisinfrastruktuurin välillä. Onko meillä riittävästi määriteltyjä kokemuksia, jotta nämä kaksi kutsuvierasta voisivat kertoa meille hieman enemmän näistä suurista hankkeista, miten ne ovat Euroopan tai EUn hallinnoitavissa? Ollaanko tässä nyt kiirehtimässä? Pitääkö kiirehtiä lisää? Ollaanko nyt menettämässä vähän näköpiiristä sitä, mitä voitaisiin tehdä vielä enemmän? Herra Kok sanoi, että Roomaahan ei rakennettu yhdessä päivässä, mutta jos me lähdemme miettimään, kuinka kauan kestää ennen kuin saamme lupia. Minä kyllä ymmärrän kyllä kaikki ympäristölliset vaikutukset, mutta meillä pitäisi olla mm, rautatieverkosto, joka pitäisi saada <clears throat> loppuviedyksi. Ainakin Alankomaissa on jo kymmenen vuosien ajan hahmoteltu tällaista yhtä kattavaa rautatieverkostoa te olette myös sitoutuneet maantieteellisiin käytäviin, koska nyt ollaan <clears throat> myöskin käynnistämässä merten moottoriteitä. Meillä on myös kuitenkin keskeisiä käytäviä olemassa. Haluaisin puhua myös rahoituksesta kohesiomaiden puolesta. Se on aivan erityisaihe, jos ajattelemme ö, olemassa olevia rahoitusresursseja nämä kohesiorahasto, tämä kohesiorahastohan käytetään nimenomaan laajentamaan satamainfrastruktuureja. Minusta vaikuttaa siltä, että aina haluta käyttää näitä rahastoja, jotta voitaisiin laajentaa satamarakenteita, vaan halutaan hyödyntää muita rahastoja. Kun sitten tulee shift-malliin, eli siis haluttaisiin muuttaa paradigmaattisesti kuljetusmuotoja, Sehän näkyy tässä valkoisessa kirjassa, jos muistatte herra Cox, tämä intermodaalisuus ja monimuotoisuus, ne ovat kaksi eri asiaa. Meidän täytyy pitää mielessä, mikä on tämä yhteismodaalisuus ja intermodaalisuus. Onko tässä nyt jompaa kumpaa muotoa yritetty saada vähän väkisin läpi? Ja lopuksi haluaisin puhua myös ylläpidosta. Täällä parlamentissa me olemme voineet todeta, kuinka välttämätöntä on huolto. Siis ei ole kyse siitä vaan, että luodaan uutta infrastruktuuria, vaan pitää huolta ylläpitää olemassa olevaa infrastruktuuria, maanteitä, satamia, rautateitä. Tässä oli kaikki nämä pähkinänkorissa. Fin Dank. Kiitoksesta Ismail Ertug. Niin, kiitoksia minunkin osaltani, minun ryhmäni nimissä. Äh, kiitokset herra äh, Grossille ja herra Koksille äh, heidän panoksestaan ja tästä esityksestä. Haluaisin aloittaa siitä, mistä kovasti pidin, nimittäin siitä, että me ensimmäistä kertaa, näin tämän ymmärsin, ensimmäistä kertaa Euroopan unionin sisällä varmasti osittain johtuen myös TNT-verkkojen uudelleenjärjestelyistä. Meillä on koordinaattorien yhteistyö. Tämä on erittäin tärkeää, ettei jokainen koordinaattori omien mahdollisuuksien puitteissaan yritä tehdä työtä, vaan että on keskustelua koordinaattorien kesken näin Tämä on mielestäni erittäin tärkeää, koska se varmasti tuo synergia mukanaan. Lisäksi myönteistä oli mielestäni se, ja tämä on varmasti ainutlaatuista tässä rakenteessa, on tämä tekemällä oppiminen. Jäsenvaltiot eivät, niissä ei välttämättä ole aina sellaisia liikenneministeriöitä, jotka ajattelevat hyvin eurooppalaisesti, sanon tämän nyt hyvin varovaisesti, niin että tällaisten käytävä keskusten, tällaisten yhteisten keskustelujen kautta jotta saadaan nämä ihmiset kokoon, jotka ajattelevat hyvin kansallisesti. Ja sitten he huomaavat, että myös muilla valtioilla on hyviä ratkaisuja, tämä tuo synergiaa. Ja kokonaisuudessaan minun on sanottava, että tämä TEN-verkkojen lähestymistapa oli ehkä parasta, mitä komissio on viime vuosina saanut aikaan, tietenkin yhteislainsääteen tuella, mutta näin on kyllä ollut. Ja nyt haluaisin esittää teille kysymyksiä, että pyytäisin, että myös vastaisitte niihin, jos vain mahdollista. Huomasin, että kollega Grosch sanoi, että työsuunnitelmat tehtiin yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa ja herra Kok sanoi sitten, että suurimmassa osassa tapauksia. Ja minä kirjoitin kyllä tämän kysymyksen muutenkin ylös, nimittäin, että onko meillä jäsenvaltioita, jossa äh, tehdään esimerkillisesti yhteistyötä ja onko sitten myös jäsenvaltioita, joissa me voisimme eh, ehkä heitä hiukan tukea asiassa. Ähm, tämä on ensimmäinen kysymykseni. Sitten toiseksi huomasin, että tässä raportissa, että johtuen eh, eh, ongelmista, joita meillä oli ERTMSn kanssa aikaisemmin, niin nyt on tällainen ERTMS Breakthrough Program. Tämä kuulostaa niin hienolta, että minun täytyy nyt tässä oikein kysyä, mitä tämä läpimurto-ohjelma oikeastaan sisältää. Tämä on toinen kysymykseni. Ja kolmas kysymys liittyy äh, näihin asiakirjoihin, jotka äh, lähetitte meille ystävällisesti, niin niissä sanotaan myös, että jokaisessa työohjelmassa pitäisi olla myös arvio siitä, missä äh, tietty jäsenvaltio on liittyen yhteen toimivuuteen, Verrattuna muihin jäsenvaltioihin haluaisin kysyä teiltä, eh, milloin tällaisen arvion saatte aikaan ja annatteko se myös meille Euroopan parlamentille? Ja sitten seuraava kysymys liittyy rahoitukseen varmaan ihan eh, selvä eh, merkki siitä, että jos 12 miljardia rahoitusta on ja 30 miljardin arvosta asialle on kysyntää, niin kyllä tämä on oikea tapa toimia. Ja myöskin TNT-esittelijänä viime kaudelta tiedän, että oli hyvin vaikea nämä hanke joukkovelkakirjat saada vietyä läpi jäsenvaltioiden vastuusta tuksen takia, tai länsivaltioidenkin takia, nyt, jos oikein muistan, niin 250 miljoonaa euroa tällaisena pilottihankkeena otimme käyttöön. Emme sitten ole kuulleet kovinkaan paljon, emme komissioltakaan, onko tämä ollut hedelmällistä, millaista menestystä, millaisia epäonnistumisia näiden hankejoukkovelkakirjojen suhteen on ollut. Mielelläni haluaisin saada vastauksen tälle. Eihän se nyt mikään ole maailmanloppu, jos tuo malli ei ole ollut niin onnistunut, mutta kyllä meidän parlamentissa se pitäisi tietää tietää. Ja viimeinen kysymys liittyy siihen, mikä on ainutlaatuista ja mitä ei ollut helppo saada jäsenvaltioiden hyväksyä, oli tämä alueellinen ja paikallinen taso ja sen määritelmä. Ilman aikali, ä, äh, alueellisen ja paikallistason osallistumista ei ole mahdollista näin suuria hankkeita toteuttaa seuraavan 20-30 vuoden aikana. Jos oikein ymmärsin, niin ä, silloin meillä on erilaisia lähestymistapoja eri jäsenvaltioissa. Jotkut jäsenvaltiot ovat tässä varsin tiukkoja, äh, kun ne äh, siinä, että kuka saa mukaan tulla tähän äm, äm, yhteistyöhön näistä väylistä. Toiset jäsenvaltiot ovat tässä äh, vähemmän tiukkoja. Millaisia kokemuksia teillä on ollut eri jäsenvaltioiden kanssa? Kiitoksia. Kiitoksia sitten Jackie Foster. Eh, Peter van Dal. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, voorzitter, in de politiek wordt wel eens gesproken over de maakbare samenleving. Kiitos paljon. Politiikassa puhutaan usein luotettavasta yhteiskunnassa vai voiko politiikka muuttaa yhteiskuntaa? Silloin se on luotettavaa politiikkaa. Se on kyllä aika monimielinen kysymys, mutta tässä meillä on edessämme kysymys tai asiakokonaisuus, jos me voimme sanoa, että tähän politiikka voi muuttaa, vaikuttaa jotenkin infrastruktuurilla, jäsenvaltioiden ö, työllä, jos me lähdemme yhdessä hahmottelemaan tätä työtä, niin silloin on kyse toimivasta, hyvästä, luotettavasta yhteiskunnasta, jota me jatkamme, jonka ja rakentamista me jatkamme. Minulla olisi kaksi kysymystä minulle henkilökohtaisesti ne ovat tärkeitä, mutta ryhmälleni myös. Oli erittäin suuri pettymys nähdä tämä lopullinen versio Junckerin ohjelmasta, koska siinä turvaudutaan budjettiin, verkkojen Eurooppa-mekanismin myötä. Minua kiinnostaakin tietää, jos nämä kaksi meille puhunutta koordinaattoria jakavat minun pessimismini, vai voivatko he hyödyntää tilannetta tai käyttää sillä tavalla tilannetta hyväksi, että voisivat muuttaa tämän, äh, tätä tendenssiä. Seuraavaksi hyvin konkreettinen aspekti. Infrastruktuurihan on aina hyvin konkreettista loppujen lopuksi. On kyse tästä kustannushyötysuhteesta. Kun meillä on tämmöinen infrastruktuurihanke käynnistetty, meneillään. Kun se käynnistetään, niin silloin aina pitää tehdä ö, kustannushyötyanalyysi. Ja usein käy niin, että hylätään tai sitten loitannutaan alkuperäistä hankkeesta, koska hyödyt eivät ole odotettuja. Mutta usein voi käydä myös niin, että meillä on ajanjakso, jolle voidaan kuolettaa näitä 25 vuotta aikaa kuolettaa esimerkiksi näitä. Sehän on vähän absurdi, jos ajatellaan 25 vuotta. Eihän meillä ole näin monta kanavaa, koska mm, niillä on paljon paljon pidempi elinkaari kuin mitä niille oli alun perin suunniteltu. Oletteko te, herra Grosch, ottaneet tämän huomioon, koska tämä lyhyen ajan kuolettamishankkeille, joille rahastolla on suunniteltu yli kymmenen vuoden kestoaika, niin se ei olekaan ihan järkevää. Kiitos paljon. Kiitos molemmille koordinaattoreille tästä johdannosta esittelyistä selonteosta. Te olette meidän entisiä kollegoja ja nyt minä Voin hyvin nopeasti eh, tehdä kysymyksen Hyvin paljon on jo sanottu, mutta haluaisin kommentoida vielä. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä eh, RTE-rakentaminen, niin kuin Pätkok sanoi, se ei se on vähän varjon jäänyt suunnitelma. Mielestäni tämä on taas todella hieno suunnitelma, koska siinä voidaan ottaa koko Eurooppa mukaan, mutta nämä linjaukset, kaikki se mitä tehdään on erittäin hyvä, erittäin mielenkiintoista, vaikka me ole, meillä on paljon enemmän rahaa käytettävissämme kuin mitä alun perin oletettiin. Koordinaattorit ovat meidän luonnollisia liittolaisiamme, koska mehän haluaisimme kaikki saada nämä kaikki käytävät toimimaan mahdollisimman hyvin käytetyllä rahalla. Koordinaattorina voisi sanoa, että tämä on hyvä asia. Ehkä Täällä on sanottu, jos Juncker haluaa toteuttaa ohjelmansa, mutta silloin hän voi, niin kyllähän kai sen voi tehdä. Minä haluaisin tehdä, tätä minä olin pohtinut. Te varmasti olette perehtyneet kaikki meidän ehdotuksiin, joita on tehty Junckerin ohjelman tiimoilta liikennepolitiikassa, mutta nämä käytävät ovat tärkeitä. Ei tässä ole kyse vain maanteista eikä rautateistä, tässä on kyse verkosta. Mikä on teidän arvionne? Mikä on teidän näkemyksenne? Minä sitten aivan erityisemmin Pätkoksin puoleen. Minä haluaisin puut, sanoa sitä, mitä Ismail Ertuki sanoi, kun te olette sitä mieltä, että me eh, pit me voisimme vähän auttaa meidän kansallisvaltioitamme. Minusta vaikuttaa siltä, että se mitä Saksa tarvitsee, minä sanon tämän asian nyt näin, mielestäni esimerkiksi mitä nyt on tapahtumassa teidän käytävällänne, käytävässänne herra Cox, siellä on myös tällainen pullonkaula, jota ei ole ehkä otettu huomioon. Ehkä tässä on sama asia, kun ajatellaan miehiä ja naisia politiikassa. Ehkä Berliini ei näe asiaa samalla tavalla. Ehkä te, teillä on jotakin muuta näkemystä tästä. Voisitteko te hahmottaa, miten tästä voidaan puhua muiden koordinaattoreiden kanssa? Koska jos tässä on kyse pullonkaulasta, niin t- tässä on tullut kyse uudesta pullonkaudesta, joka esiintyy tässä tekstissä. Jo Crossillekin minulla on vielä kaksi kysymystä. Äh, äh, sanoit, että sisävesiliikenteessä äh, yhteys taloudellisuuden ja ympäristökysymystä välillä ei ole aina ihan helppoa. Mitä tämä tarkoittaa? Minä luulen, että minä ymmärrän, mitä tämä tarkoittaa, mutta onko tässä kyse Elbestä vai joen rakentamisesta, mistä tässä on oikein kyse. Ja toinen kysymys liittyi siihen, kun sanoit, että yhteyksiä on ympäristöjärjestöihin. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää, koska suuret infrastruktuurihankkeet ovat epäonnistuneet joskus sen takia, että ei ole aluksi oltu yhteydessä yhteydessä paikalliseen väestöön. E, esimerkiksi Saksassa on tällainen esimerkki. Hampurin ja Hannoverin rautatieyhteys ei ole parantunut ollenkaan, vaikka 20 vuotta asiaa on suunniteltu. Kiitoksia, sitten Merja Kyllönen. Kiitokset, arvoisa puheenjohtaja. Hyvät koordinaattorit, kiitokset myös teille puheenvuoroista ja onnea työssänne eteenpäin. Olisin ensimmäisenä kysynyt teiltä, että miten näette verkkojen Eurooppa-rahoituksen tulevaisuuden suhteessa näihin uusiin suunnitelmiin muuttaa rahoitusjärjestelmää tällä hetkellä esimerkiksi tämän EFSI-rahoitusmallin kautta. Onko teillä huolia siitä, että tästä uudesta mallista voisi tulla kokonaan uusi ja pysyvä järjestely ja millä tavalla te näette nyt liikenteen digitalisaation ja liikenteen ylipäätänsä näiden älykkäiden järjestelmien tulon enemmän mahdollisuutena vai uhkana nykyiselle verkkojen Eurooppa tnt järjestelmälle, jossa selvästi halutaan rakentaa lisää, rakentaa uutta mutta osataanko me Euroopan laajuisesti käyttää kaikki se suunnittelukapasiteetti, kaikki se osaaminen, tietotaito, mitä meillä on näissä älykkäissä digitaalisissa järjestelmissä, joka myös vähentäisi meidän tarvetta rakentaa entistä kalliimpia ja isompia hankekokonaisuuksia ja tehdä toisenlaisia ratkaisuja ihmisten liikkumisen tarpeen vähentämiseksi tai tarpeen muuttamiseksi yksityisautoilusta enemmän joukkoliikenteen suuntaan. Jokainen meistä tietää, että tulevina vuosina meillä on entistä vähemmän rahaa käytettävänä, joten itse toivoisin, että me kykenisimme kehittämään kokonaista eurooppalaista liikennejärjestelmää, joka olisi älykäs ja hyödyntäisi kaiken sen osaamisen ja yhdyskunta yhteiskuntasuunnittelun mitä meillä on. Miten te koordinaattoreina näette nämä eri hallinnonalojen raja-aidat, joita vielä valitettavasti on esteenä myös verkkojen Euroopan kehittymiselle? Kiitos. Danke sehr. Jetzt Karima Deli. Paljon kiitoksia sitten Karima Delli. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille, koordinaattoreille. Herra Krosh, te sanoitte jotakin hyvin mielenkiintoista. Te sanoitte, että me aiomme ekologisoida käytävät vihertää käytävät. Minä itse edustan vihreitä puolet. Voisitteko selittää vähän konkreettisemmin, mitä se tarkoittaa teille ekologisoida tai vihertää nämä käytävät? Se kyllä kiinnostaa minua varsin paljon. Te sanoitte myös muutakin, joka on ihan totta. Kollegat muistuttavat, että olette olleet myös meppinä. Minä en tunne teitä siltä ajalta. Mutta joka tapauksessa teidän esityksessänne sanoitte lauseen, joka on aika uskomaton. Te sanoitte, että te e, eurooppalaisina edustajina teidän tehtävänne tulee olemaan vähän, olette vähän e, suurlähettiläitä viestinviejiä näissä infrastruktuureissa, mutta todellinen kysymys on piilee siinä, että minä haluaisin tietää, mikä on työmenetelmä. Toisin sanoen, voitteko te nyt kertoa meille tänä päivänä joitakin esimerkkejä, millä tavalla te aiotte te sitoutua tähän? Miten te saatte myös kansalaiset mukaan tähän? Kaikki edustajat, eri instanssien edustajat tähän mukaan. On turha olla meppinä kuuluttaa jotakin, jos te ette itse metodologianne myötä kytke kansalaisia tähän mukaan kaikilta eri tasoilta, kaikista eri instansseista, koska eivät kaikki kansalaiset välttämättä ole yhtä mieltä teidän kanssanne kaikista asioista. Sitaatti loppui tähän. Toinen kysymykseni, miten tämä eurooppalainen rautatieliikenteen valvontajärjestelmän soveltaminen etenee teidän niin Kun puhun tästä, niin se tarkoittaa samalla sekä infrastruktuuria että myös liikkuvaa kalustoa. Ja ihan viho viimeinen kysymys, joka on vähän yleisluontoisempi, joka koskettaa teitä kumpaakin. Miten te aiotte koordinoida teidän käytävä verkostonne niiden tavoitteiden myötä, kun on puhu, kysymys ö, liikennemuotojen yhteenliittämisestä, intermodaalisuudesta? Ihan konkreettisesti haluaisin kuulla jotakin, miten se tapahtuu käytännössä. Kiitoksia sitten Peter Lundgren. Niin, danke. Eikö? No sitten Luis de Grandes Pascal. Sí, gracias, señor presidente. Kiitos. Tervetuloa entinen puhemies Cox. Te puhuitte, äsken edustaja sanoi, että ei tunne teitä tuolta ajalta. Minä kyllä tunnen teidät. Sanomme, että liikennevaliokunta on tätä minun työsarkaani ja me eh, haluamme olla hyvin näkyviä, mutta minä haluaisin jatkaa samoilla linjoilla mitä on puhuttu täällä äskettäin näiden hankkeiden suurlähettiläsroolista tai tehtävästä. Meillä on ongelmia. Meillä on konkreettisia ongelmia myös Espanjasta. Ne voisivat toimia esimerkkeinä raja-alueelta. Jos me haluamme olla suurlähettiläitä, niin me törmäämme ongelmiin. Onko meillä mitään kapasiteettia hoitaa näitä vaikeuksia silloin, kun puhutaan käytävistä Espanjassa. On kaksi suurta käytävää Välimerellä ja Atlantin alueella. Ne on kaksi eri haaraumaa. Ja, ja meillä on aina tämä meidän rakas Ranskamme vieressä. Joskus syy on Ranskassa, joskus Espanjassa, mutta meillä on aina vaikeuksia, kun haluamme ylittää Pyreneiden alueen. Sitten tietysti on Portugalin äh, kysymys ihan erikseen. Sehän on vähän niin kuin meidän toinen isämaamme. Meillä on vaikeuksia myös siellä poliittisten päätösten kanssa, jotka vaikuttavat Portugalin kriisistä johtuen. Ja, ja jos halutaan lykätä tämän luotijunan verkoston toteuttamista. Ranskassakin on myös päätetty lykätä tätä kriisin takia. Tämähän on ihan legitiimiä, enkä lähde sitä kritisoimaan, eikä aina ole Ranskan tai Espanjan syy tai Portugalin syy, mutta varmaan se, että on objektiivisia ongelmia, jos halutaan yrittää rajata, ainakin täällä Espanjan kolkalla. Mitä tämä tarkoittaa, tämä suurlähettilästoiminta? Mitä se, kun puhutaan käytävistä, käytävillä ilmenee vaikeuksia vai onko kyse vain kapasiteetista, jota EUlla on, että se voisi antaa lisää potkua näille hankkeille, jotka ovat todella ratkaisevan tärkeitä maanosamme ja EUn tulevaisuuden kannalta? Kiitoksia sitten Didrik Klun. Thank you, Chairman. Thank you Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kummallekin koordinaattorin eh, panoksesta, herra Grosch. Tätä mm, en ole tavannut aikaisemmin. Herra Koksin tunnen hyvin. Kiitoksia selkeydestä ja tavasta, eh, jolla olette esitelleet asian tänään. Se on erittäin tärkeää. Eh, minä kovasti odotan yksityiskohtia siitä käytävästä, joka minua kiinnostaa mutta olen erityisen kiinnostunut näiden hankkeiden rahoittamisesta. Kun tämä hanke perustettiin alun perin, niin esiriä ei ollut olemassa ja kun katsotaan, että hankkeita on kolme kertaa enemmän kuin mitä määrärahoja, niin se on kyllä vaikea tilanne. Mutta voitteko kertoa meille, onko ESIR muuttanut asioita? Ilmeisesti se on, mutta voitteko ehkä sitten ähm, hyväksyä useampia hankkeita, äh, koska meillä on paljon aukkoja. Äh, monethan ovat varmaan sellaisia, että ne voidaan jo käynnistää. Voitteko ottaa huomioon, hyväksyä useampia hankkeita ja onko kesk keskusteltu siitä, että hankkeet jotenkin yhdistettäisiin. Äh, oletteko koordinoineet sitä jo? Haluaisin vain tietää, miten te ajattelette ja miten ESIR on muuttanut teidän yksittäisten hankkeiden rahoitusta. Kiitoksia ja sitten Dominique Rike. Kiitos puheenjohtaja. Minä tervehdin Mathieu Crochet-Patkoksia. He ovat hyvin tunnettuja tässä talossa ja tässä tilaisuudessa haluaisinkin korostaa sitä, että koordinaattoreiden olemassaolo pelkästään jo näissä käytäväkysymyksissä on synnyttänyt paljon kiinnostusta komission työssä silloin, kun puhuttiin Connecting European Facilities-suuntaviivoista. Nyt tässä saadaan vähän palautetta näistä investoinneista. Ja eli tässä nähdään, että yhteistyö on ollut todella mielenkiintoista koordinaattoreiden ja komission välillä Haluaisin tehdä kommentin ja esittää muutaman kysymyksen. Kommentti liittyy rahoitukseen, koska loppujen lopuksi, kun puhutaan investoinneista käytävissä, niin silloin ne, nehän on, ovat aluekehitysrahoituksen varojen myötä, varojen riippuvaisia siitä. Kun puhutaan verkkojen Euroopasta, kun silloin miten se toimii, komission ehdotus verkkojen Eurooppa-hankkeesta oli 50 miljardia alun alkaen. Ja siitä 30 miljardia meni liikenteelle ja sitten meni 10 energiaa 10 televiestintään. 30 miljardia liikenteestä on nyt muuttunut 83, kun on puhuttu energiaa, se muuttui energiaksi neuvostossa, eli lähdetään leikkaamaan näitä määrärahoja. Eli nyt ne ovat jo muuttuneet 13 miljardiksi. 10 miljardia tuli kohesiorahastosta ja äh, niitä vain yksinkertaisesti siirrettiin äh, tässä Verkkojen Eurooppa-hankkeen tiimoilta. Tässä on kyse täydentävästä mm, rahoitusresurssista. Eli vain siirrettiin äh, kappaleesta kaksi kappale, tai luvusta, yksi, luvusta kaksi luvun yksi alle. Eli me, loppu, mikä käytettiin kilpailukykyyn, niin se siirrettiin verkkojen Eurooppa-hankkeeseen, mutta komission ehdotus ehdotusta neuvostotuunkinti oli 33,7 miljardia. Näistä 13 otettaisiin Junckerin ohjelmasta. Eli tässä nyt me tipumme 10,3 miljardiin. Minulle tuli sellainen ajatus, että 10,3 miljardia, sehän on ihan prikulleen sama summa jota aiottiin käyttää aikaisemmassa monivuotisessa ohjelmassa, kun oli kyse Euroopan unionin budjetista. Se oli se summa, joka oli suunnattu tai varattu komission operatiiviselle virastolle, kun oli kyse suurista verkkohankkeista. Se oli kahdeksan miljardia 8 miljardia muuttui sitten 10,3 miljardiksi. On prikulleen sama summa, joka nyt on verkkojen Eurooppa-hanketta varten varattu. Kun puhutaan verkkojen Eurooppa-hankkeesta, se on äh, kadonnut budjetillisessa mielessä. Ei enää ole rahaa, eli ollaan nyt palattu ihan takaisin siihen, mikä oli komission ehdotus 10 vuotta sitten, jossa se halusi rahoittaa äh, operatiivista, verkostoa näis, äh, operatiivista virastoa näissä verkostojen toiminnassa. Eli ei tässä nyt ei pidä erehtyä eikä antaa hämääntyä itse. Eli verkkojen Eurooppa-hanke on jotenkin kadonnut kokonaan, ei ole rahaa siihen enää. Se oli ensimmäinen kommentti. Toinen kommentti liittyy Ismailin tekemään kysymykseen. Meillähän oli hyvin täsmällinen käsitys näistä eurobondihankkeista. Junckerin ohjelmahan on nimenomaan siitä, että joka liittyy näihin... Äh, Velkakirjahankkeisiin. Eli kun en kyse äh, tässä voi olla kyse, en minä lähde nyt tähän rahoitusmekanismiin sen syvemmin, mutta se voi olla kyse erilaista velkakirjatyypeistä, mutta varmaan se, että jäsenvaltiot vastustivat näitä ää, äh, velkakirjahankkeita ja nyt ne on kuitenkin siirretty tähän äh, Junckerin ohjelmaan jonka, jonka avulla on tarkoitus rahoittaa näitä. Mutta nyt ollaan luomassa 250 miljoonan hanketta näille eh, projekti hankejoukkovelkakirjali on kahdeksan hanketta. Minä haluaisin, että te tutkisitte niitä, mutta mitään hanketta ei ole vielä voitu vastata, mutta se ei vastannut tätä liikenneinfrastruktuurihanketta, joka saisi riittävästi tukea Eli tässä ei ole nyt mitään tämmöistä äh, kestävyyttä näiden hankkeiden joukossa. Tämän halusinkin sanoa koordinaattoreille. Ei ole, ei ole mitään yhteenpitävyyttä Junckerin ohjelman ja näiden liikennehankkeiden kanssa. Ei pidä odottaa, että jos me saamme takeet, takuut lainoille näille hankkeille, jotka, jotka, ovat, jotka liittyvät julkisen liikenteen verkkojen toiminnan parantamiseen. Minä haluaisin nyt tehdä yhden kysymyksen. Jo, ovatko koordinaattorit, pystyttekö te antamaan meille jonkinlaisen arvion siitä, näistä kaikista hankkeista, 615 miljardista Pätkoks tässä puhui, kuinka monta hanketta niistä voisi saada riittävästi investointia, jotta se hyödyntäisi eh, esimerkiksi sellaista mekanismia kuin Junckerin ohjelma, jos puhutaan 615 miljardista, 50 prosenttia, 30 prosenttia, 80 prosenttia. Danke sehr, jetzt ist Bilbao. Kiitos. Ja sitten edustaja Bilbao. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Mathieu Grossille ja Pat Coxille. Minä voin hyvin sanoa, että kun edellisellä lainsäädäntökaudella keskustimme eurooppalaista verkostoista. E, esitimme tarkistuksia, jonka myötä haluaisimme saada enemmän e, kilpailukykyä näille käytäville, niin Mathieu oli, oli itse vastuussa ainakin yksi yhdistä niistä ehdotuksista, mutta valitettavasti emme saaneet enemmän kilpailukykyä koordinaattoreiden myötä, niin kuin toivomme. Ja nyt me olemme hyväksyneet rajat, joita teilläkin on tällä hetkellä työsarkallanne. Ja te olette myös törmänneet tiettyihin vaikeuksiin, jotka ovat meille jo entuudestaan tuttuja. Mutta kun keskustelemme eurooppalaisista verkoista, silloin me määrittelemme hankkeita ja meillä on kaksi tärkeää kysymystä hyvin selkeän ajatuksissa. Me näiden pitää olla hankkeita, joilla on eurooppalaista lisäarvoa ja meidän pitää lähestyä niitä kiireellisesti, erityisesti näitä rajaseutuja, rajaloita, koska siellähän meillä on erityisesti aina ongelmia. Ja yksi prosentti, se vast mer- merkitsi yhtä prosenttia eurooppalaista BKTstä viime vuonna, eli kuinka paljon se tarkoittaa kuorma-autoja esimerkiksi tietyllä rajalla. Minun ensimmäinen kysymykseni kuulikin, kun puhutaan näiden hankkeiden toteuttamisesta ja analyysistä, hyöty, kustannushyöty analyysistä hankkeista. Minä haluaisinkin nyt kysyä teiltä, aiotteko te myös tehdä jonkun tyyppisen kustannushyötyanalyysin siitä, miten ei ole toteutettu hankkeita tai miten on toteutettu joitakin hankkeita, jotka ovat puolessa välissä meneillään, joihin on suunnattu, investoitu suunnattomasti rahaa, mutta jotka ei ole tuottaneet odotetussa määrin tuloksia. Toisekseen haluaisin tietää, miten haluamme säilyttää yhteneväisyyden kaikkien niiden päätösten kesken, joita tullaan tekemään, ja kaikkien niiden vastuualueiden kesken, jotka jakautuvat Euroopan tasolla. Komissio on nyt tehnyt oman ehdotuksen, jäsenvaltiot ovat myös laatineet luettelon hankkeista. Minä uskon, että jos me nyt pitäydymme kriteereissä tästä mainitusta eurooppalaista lisäarvosta, pidämme kiinni, ja pidämme kiinni myös rajaseutujen merkityksestä. Minä haluaisin tietää, kuinka paljon meillä on vaikutusvaltaa, kapasiteettia vaikuttaa silloin, kun valitaan ne hankkeet, joita jokainen jäsenvaltio aikoo toteuttaa. Niistä hankkeista, joita, ne on, joita on esitelty, mitkä tullaan toteuttamaan tulevien vuosien aikana rahoitusinstrumentin avulla. Te voitte sanoa, mikä on prioriteetti ja mikä ei ole, ja päästä sitten sopuun päätösten kanssa. Ja ihan vihoviimeinen kommentti tai ajatelma. Me olemme äskettäin todenneet, että, että meillä on maailman nopeimmat luotijunat. Ne voisivat ajaa 580 kilometriä tunnissa, mutta tämä löytyy Japanista. Me, tämä toimii magneettiperiaatteella, kun taas Japan, Japani haluaa käyttää, yhdistää Osakan ja Kioton 500 kilometrissä tunnissa, mutta me eurooppalaiset emme pysty tähän, emme missään kohtaa, missään paikkaa Euroopassa luomaan vastaavia luotionia, että voisimme ratkaista nämä rajaseutuongelmat. Me emme nyt ole tilanteen tasalla, jos vertaamme itseämme Japaniin. Emme me ole johtajia missään lajissa. Tämä voi olla aika raakaa tekstiä, mutta se on totta. Me olemme pohtineet tätä ja tehneet kokonaisvaltaisia analyysiä 500 kilometriä tunnissa. Ja me puhumme tällaisesta magneettitekniikasta, joihin tutkimuskeskuksessa on jo laadittu tästä patentteja. Maailmanlaajuisesti tästä on jo tehty, on on saatu tuloksia, se vaikuttaa joskus vähän skifitekstiltä. Mutta meidän pitäisi olla määrätietoisempia, meidän pitää ottaa takaisin eurooppalainen johtajuus itsellemme. Ja minua kiinnostaisi kyllä kuulla muutama sana teiltä tästä. Puhuitte Shift to Rail mutta ei mitään ole tehty mielestäni, kun puhuttu tästä Japanin uudistuskeskuksesta, joka on kaukana meitä edellä. Meidän pitää nyt alkaa lähteä etsimään patentteja muualta, koska se tulee halvemmaksi kuin että me lähtisimme tutkimaan asiaa meidän kussakin eurooppalaisessa tutkimuskeskuksessa. Tässä minä halusin vain kertoa teille, mitä on tapahtumassa muualla maailmassa. Jens Nielsen. Kiitoksia. Sitten Jens Nielsen. Tack så mycket och tack för... Kiitos ja kiitos oikein kiinnostavasta ja hyvästä kertomuksesta. Ja lopetitte sanomalla, että meillä on näkemistyökalut, motivointi. Nyt täytyy saada homma tehtyä. Olen samaa mieltä, että paljon on kiinni siitä, että jäsenvaltiot tekevät päätöksiä suunnitelmista ja rahoituksesta. Mainitsitte alueiden roolin aika nopeasti. Olen Ruotsista – näen, miten valtava alueiden merkitys on suurten suunnitelmien toteuttamisessa. Osittain kun ja saadaan mobilisoitua panoksen taakse ja kansalaiset. Kansalaiset hän ovat alueiden hallinnossa ja alueet myöskin voivat painostaa niin, että viranomaiset jäsenvaltiot tekevät mitä pitää. Ei pidä aliarvioida alueiden merkitystä nykytyössä. Toivottavasti ette myöskään tee niin. Kiitos. Vielen Dank, jetzt Pavel Telic. Paljon kiitoksia, Pavel Telitschka. Uh, äh, thank you, Chairman. Uh, gentlemen, uh, good afternoon. Uh, Uh, I think a uh, number of the points uh, that I was... Osa niistä asioista, jotka minua kiinnostivat, nostettiinkin esiin, kysymyksiä esitettiin, joten minulla on vain kaksi asiaa, oikeastaan kaksi kysymystä. Yksi aspekti, joka minua suuresti vaikutti, oli se, että nyt kun meillä on koordinaattoreita, jotka vastaavat vastaavat liikenteestä liittyen käytäviin e, pystyvät hyvin myös arvioimaan e, tietyn liikennemuodon lisäarvon verrattuna johonkin toiseen. Mainitsitte ympäristöaspektit ja nämä ovat asioita, jotka minulla ovat mielessä. Tämä sinänsä on myönteistä ja herra Groste, olette vastuussa erästä käytävästä, joka on minunkin, minullekin kiinnostava, koska olen tsekki ja olen keskustellut liikenteestä liikenneministerin kanssa. Hän on hyvin kiinnostunut myöskin näistä sisävesiväylistä. Joten voisitteko kertoa meille hiukan, miten tämä konkreettisesti tehdään? Jos otetaan esimerkiksi teidän käytävänne, joka on minusta minusta kiinnostava. Miten arvioidaan tämä lisäarvo? Minä henkilökohtaisesti näen sen lisäarvon sisävesiväylissä verrattuna moottoriteihin ja muihin liikennemuotoihin, erityisesti kun on kyse tällaisesta kukkulaisesta seudosta. Toinen kysymys, joka minun on esitettävä kaikille teille, ja se on ehkä koordinaattorille vaikea vastata, mutta minä muistan vielä kokemuksen tästä edellisestä käytävästä. Kaikesta oli jo sovittu neuvostossa, parlamentti oli hyväksynyt, komissio ehdottanut, jäsenvaltiot sen hyväksyivät. Ja sitten todellisuudessa, kun jotain hanketta halutaan toteuttaa, niin yksi jäsenvaltio voi tässä mm, tavallaan mm, muut jäsenvaltiot Mm, ikään kuin jumitta täysin. Siis meillä on kaikki eh, tehtynä, eh, kaikki suunniteltuna ja yksi jäsenvaltio voi sitten hidastella ja mitä me sille jäsenvaltiolle teemme? Oletteko ehkä edistyneet tässä asiassa jollain lailla? Mitä välineitä meillä on? Miten Euroopan parlamentti voi auttaa? Miten TRAN-valiokunta voi auttaa? Koska tämä on asia, jota me emme halua. Kiitoksia. Kiitoksia Maria Grappini. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös vieraitamme, koordinaattoreita eh, heidän esityksestään. Haluaisin sanoa, että eh, kun he esitte, tekivät tämän esityksen, niin se oli minulle selkeämpää kuin nyt sitten sen jälkeen, kun kävimme tämän keskustelun. Yksi kysymykseni liittyy siihen, mistä otamme rahat, eh, rahoituslähde. Ja minulle aivan selvästi sanottiin, että rahoituslähdettä ei ole yhteys yhteentoimivuutta varten, joten tämä on nyt hyvin epäselvää minulle. Voisitteko kertoa minulle, mistä me nämä määrärahat otamme ja kuinka paljon? Ja toinen kysymys on erittäin tärkeä ehkä äh, meille kaikille, koska äh, minua huolestutti se, mitä äh, Juncker on sanonut useampaan otteeseen liittyen hankkeiden valintakriteereihin esiriä varten. Ja toivottavasti eh, tässäkin on näin. Haluaisin tietää, miten nämä investointihankkeet valitaan, miten eh, tehdään, eh, valitaan prioriteetit, koska ei kaikkia 11 käytävää voida samanaikaisesti toteuttaa. Millaisten kriteerien pohjalta toimitaan? Esirin kohdalla olen huolestunut siitä, että kuusi henkilöä nämä hankkeet valitsee. Ne eivät ole Euroopan parlamentin valvonnan alaisia Toimitaanko tässä niin, että äh, ensimmäiset äh, hankkeet hyväksytään. Ja todennäköisesti meillä ei ole yhteen äh, toimivuutta, vaan erilaisia käytäviä, eikä yhdestä valtiosta toiseen pääsekään niin helposti. Miten nämä väylät hallinnoidaan? Toinen huolenaiheeni on se, että kuulin, että yksi näistä Euroopan unionin jäsenvaltioista aikoo hyväksyä asetuksen, jolla, hän, jolla otetaan käyttöön äh, moottoritiemaksut, jotka ovat erilaiset äh, ähm, valtion kansalaisille ja ulkopuolisille, joten miten tällaiset yhteentoimivuudet äh, huomioidaan sitten tällaisessa tilanteessa? Minä en voi olla kuin samaa mieltä. Haluaisin kiittää esityksestä. Minulla on vain kaksi asiaa, jotka halusin nostaa esiin. Pat Cox, kun ensimmäisen kerran tapasimme, en tule koskaan unohtamaan sitä, että sanoit, että äh, rautatieverkosto mm, Euroopassa on tilkkutäkki ja aukot ovat juuri siellä, missä rajat ovat. Se on ihan totta ja se on nyt muutettava. Meillä on kokemusta tästä. Esimerkiksi Saksassa Erfurt-Nürnberg-väylä on rakennettu 20 vuotta. Yksi miljardia on tullut Euroopan unionista, mutta mutta Münchenistä Brennerin tunneliin asti ei ole edes rakennusoikeutta. Nyt puolitoista vuotta sitten sovittiin linjasta. Tämä ei ole mitenkään suhteessa. Nämä ovat ne suuret hankkeet. Mutta Matio puhui myös pienistä hankkeista, pienet rajat ylittävät hankkeet. Ja samalla tavoin Berliinin ja Wrocławin, Wrocławin välillä on nyt ö, ti, junayhteys suljettu, koska 100 miljoonaa puuttuu, mutta 100 miljoonaa voitaisiin säästää kaksi ö, tuntia matkustusaikaa ja se olisi erinomaista, mutta näitä 100 miljoonaa Saksassa ei löydy, koska ei ole riittävää yhteisrahoitusta, mutta toisaalta Euroopan unioni Stuttgartin ja Ulmin väliselle yhteydelle käyttää kolme miljardia ja siitä säästää ehkä 15-30 minuuttia. Tässä on noin 400 miljoonan yhteisrahoitus EUlta. Tämähän on ihan hullua, jos näitä asioita vertaa. Jos 100 miljoonan mm, arvo, 100 miljoonalla säästää kaksi tuntia ja varttia varten maksaa 400 miljoonaa, Sehän on ihan hassua. Nämä pienet yhteydet ovat tärkeitä, koska 90 prosenttia rautateiden asiakkaista käyttää tällaisia alle 50 minuutin junayhteyksiä. Toinen kysymykseni liittyy kustannushyötyanalyysiin. Minun kokemukseni liikennepolitiikkona, olen sitä ollut jo 30 vuotta, on se, että sen voi oikeastaan unohtaa. Se, mitä politiikka haluaa, sen se ö, muuttaa halvaksi ja se, mitä se ei halua, niin sen se muuttaa kalliiksi. Voin ottaa useita esimerkkejä, mutta otan nyt yhden esimerkin. 25 vuotta sitten aloitettiin Stuttgart 21, niin sanottiin, että jos myydään tuo juna-aseman tila, niin silloin juna-asema voidaan siirtää maan alle ja tulos on plus miinus nolla. Nyt juna-asema maksaa 7 miljoonaa euroa. Mitä sitten tapahtui? Dresdenin yliopisto teki kustannushyöntöanalyysiä siitä, että on suunniteltu moottoritie kehä Dresdenin ulkopuolelle ilman sisäänajoja ja ulosajoväylää. Siitä tuli myönteinen tulos. Sehän on ihan hullua. Ei tarvitse olla insinööri, sen voi saman tien hylätä, mutta ajateltiin, että se on myönteistä. Ja eilen luin analyysin Semmeringin tunnelista. Müncheniläinen yritys teki tämän analyysin ja kriteerien pohjalta, että jos he sanoivat, että jos tämä tunneli rakennetaan ja se heti sitten täytetään jälleen, niin äh, äh, myönteinen tulos on 1,4 prosenttia. Jos Eurooppa-keskus Berliinissä rakennetaan ja sitten taas puretaan, niin kyllä se luo työpaikkoja, mutta on se ihan hullua. Ja ilmeisesti kustannushyötyanalyysis, rakentaminen ja työpaikat rakentamisvaiheessa ovat tärkeimpiä, niin että vaikka siitä ei ole mitään hyötyä, niin saa 1,4 prosentin ähm, plusmerkkisen tuloksen. Äh, ja viimeinen asia, ilmeisesti kannustimet puuttuu muuttuvat. Kansallisvaltiot ovat sokeita, kun mennään rajoille. Ja siinä syntyy eurooppalainen lisäarvo. Siksipä minä ehdotin ei 40-50 prosenttia, vaan äh, nämä väylät, jotka puuttuvat Euroopassa rajalta seuraavaan keskukseen asti, niin että siinä tehdään jopa 85 prosenttista yhteisrahoitusta. Rahoituksellisesti se ei ole kovin paljon, koska nämä ovat ihan lyhyitä pätkiä, 10 kilometriä, 5 kilometriä, 8 kilometriä, mutta se loisi eurooppalaista lisäarvoa. Mitä mahdollisuuksia te näette, että tämä saadaan aikaiseksi? No sitten Saksan liikenneministeri sanoi, että hyvä, se on siellä kaukana, mutta jos minä saan eurooppalaisia määrärahoja, niin sitten minä sen toteutan ja sitten syntyy eurooppalainen lisäarvo. Vaikka eivät ole sitä ymmärtäneet, niin kyllä se sitten kuitenkin toteutuu. Mitä mahdollisuuksia on. Ennen kuin äh, vastaatte, niin nyt komissio saa vielä puheenvuoron. Herra O'Neilly vai kuka? Vai eikö komissio haluakaan puheenvuoroa? Ei, ollenkaan. Selvä, hienoa. Sitten äh, aikataulustakin pidetään kiinni. Kuka aloittaa? Te voitte sopia keskenään. Pat Cox. We have a very oli rotkalti. Tartun muutamaan ja katsotaan sitten, miten loppu käsitellään. Monet kollegat esittivät kysymyksiä EFSistä, strategisesta investointirahastosta. Siitä aloittaisinkin. Kuten tekin, me odotamme asetuksen yksityiskohtia rahaston suhteen. Voin kuitenkin kertoa, että me esitämme, että kaikki projektit, jotka me tunnemme, käydään käytävä käytävältä läpi nähdäksemme, mitkä projektit sopisivat parhaiten yhteen EFSI-asetuksen kanssa, jotta hyödyntäisimme tuota ylimääräistä rahoitusta parhaiten. Vastaakseni tällä hetkellä on tällainen harkittu, emme tiedä, työ jatkuu, se on kesken, yksityiskohdat ja puuttuvat. Mutta haluamme käyttää Euroopan EFSI-rahastoa mahdollisimman hyvin. Vuoropuhelusta Euroopan keskuspankin kanssa jopa ennen EFSI-asetusta, että EFSI-rahoitus sopii parhaiten projekteille, jotka voidaan kuolettaa, kuten yksi kysekin sitten projekteille, joilla on tulovirta kautta elinkaarensa, jotka voi maksaa itsensä takaisin – sellaiset infrastruktuuriprojektilla on usein sellaista, että niitä vaaditaan sosiaalista pääomaa, mutta ne eivät tuota sitten tulovirtaa ja ne taas eivät täytä EFSin sääntöjä. En minä näitä sääntöjä ole laatinut. Kerron kuitenkin, miltä tilanne todennäköisemmin vaikuttaa. Euroopan investointipankki on tähän mennessä painottanut meidän suuntaan koordinaattoreiden vuoropuhelun kanssa oli, että ja pyrkivät luomaan tällaisia vahvistettuja projektilainoja. Eli siinä otettaisiin osa projektirahoitusta, joka on keskimääräistä riskipitoisempaa. Ja yleensä tarvitaan tällainen mezzanin keskitason riski, jos sieltä on keskitason riski, riskiltä keskitason joukkolaina. ja näitä saadaan halvempia joukkolainoja sitten ja parempi luottoluokitus, koska parantamalla projektia, projektijoukkolainalla sen luottokelpoisuus paranee, kun riskejä vähennetään. Useampi ihminen keskusteli näistä demo- tai pilottiprojektijoukkolainoista. Voin sanoa, että kun olen ollut koordinaattorina useamman vuoden, niin yksikään tällaista projektijoukolannasta ei ollut tullut minun eteeni. En tiedä, ovat, ne eivät ole soveltuneet mihinkään liikenneinfrastruktuuriprojektiin, jonka kanssa olen ollut tekemissä. Rike puhui, että aloitetaan 30 miljardista ja nyt ollaan 10 miljardissa. Voi sanoa, että tarjouskilpailu joka on nyt avattu, on arvoltaan 12 miljardia. Ja kuten yksi kollega totesi. Ja tässä on tullut tarjoukset kolmikertaisesti. Ja jollakin käytävillä tarjouksia on tullut kuusinkertaisesti. Ja jollakin horisontaalisella käytävillä projektitarjouksia on tullut kymmenkertaisesti. Tässä on useampi kysymys, jotka täytyy sitten ratkaista on oikeastaan myöskin, että kuka päättää projektien arvioinnista. Otetaan tämä 12 miljardia tämä verkkojen Eurooppa-projektin. Siinä arviointi on ulkopuolista. Ihmiset ovat pisteytäneet projekteja alkaen reville relevanssista astuksiin, valmiusasteeseen, etenemismahdollisuuksiin – suunnittelulupiin. En ole nähnyt vielä tuloksia, mutta työ on jo niin pitkällä. Tämä pätee sekä Enea-virastoon, että se menee Enean että Euroopan komission huomiota varten. Ja jossakin vaiheessa prosessia koordinaattorit saavat kuulla, mitä sitä ajatellaan. Me odotamme olemme vielä vaihtopenkillä odottelemassa pelin alkua. Me emme päätä. Me kuitenkin olemme yhteydessä hallitusten alueiden teidän ja komission kanssa. Toimimme annettujen sääntöjen puitteissa. Mikä on sitten ydin käytävällä, mikä on täydentävällä käytävällä, niin kuin kysyttiin. Me emme tuosta päättäneet. Te päätitte liitteestä. Annatte sen meille politiikan vastaanottajana. Emme ole politiikan tekijöitä, vaan saamme sitä te- otamme sitä vastaan. Voiko joku projekti siirtyä yhdeltä listalta toiselle? Kyllä, mutta vain useamman toimijan yhteistyöllä, ei millään ukaasilla. Sitten rahoituskysymys. Useampi kysyi 2,7 miljardista, joka siirretään verkkojen Eurooppa-ohjelmasta osaksi Junckerin suunnitelman ydinrahoitusta. Mitä CFään tulee, voin sanoa, että seuraava tarjouskilpailu olisi 2016, ja koska Junckerin suunnitelman paino on siirretty alkupäähän, meillä on luultavasti kukkarossa reikä tuon summan edestä. Siksi toinen tarjouskilpailu on ohkaisempi, jos meillä tuota rahoitusta ei ole. Joten sorvaikutus seuraavan tarjouskilpailun on, että kykymme tehdä tarjouskilpailu, joka oli tarkoitus olla alle 12 miljardia joka tapauksessa, mutta se nyt pienenee 2,7 miljardille, jotka menevät Junckerin suunnitelmaan. Raha menee kökin ovesta Junckerin suunnitelmaan, mutta tuleeko sitten meille rahaa pääovasta Junckerin suunnitelman kautta? Me emme tiedä. Me emme tiedä, mikä on nettovaikutus näiden kahden rahaliikenteen välillä. Me pyrimme optimoimaan, pyrimme tilanteeseen, jossa kaikki voittavat. Pääsemmekö siihen? mutta emme tiedä, koska emme tiedä, mikä, mitä tulovirtaa meillä olisi oikeuttamassa joukkolainen rahoitusta. Sitten on kustannushyötyarviointi, prosessin projektin kesto, minkälainen diskontokorko meillä on kuoletuksissa. Kaikki tämä herkkyysanalyysi. Kaikki nämä ovat pikemminkin tapauskohtaisia ja siinä seuraamme kansallisia hallituksia. En halua mennä omaan käytäväni pois siitä myöhemmin, mutta minun käytäväni Saksassa odottaa Bundesverkehrsplan Saksan sisäistä liikenteen priorisointisuunnitelmaa, joka, jonka näemme sitten vuoden lopulla. Joten monet kysymykset, jotka liittyvät omaan käytävään, niin Saksassa voin vain sanoa harkitusti en tiedä, koska ne liittyvät Saksan sisäiseen suunnitelmaan. Emme ole niin kuin kuningas Knut, emme me saa vuorovettä kääntymään nousuvettä laskuvedeksi, vaan meidän täytyy työskennellä yhteistyössä ja saada projektit pyörimään saman aikaan. Sitten ERTMS, johon lopetan ja Mathieu voi jatkaa. ERTMSstä kysyttiin tästä herran vinkin ehdottaman läpimurto-ohjelmaa. Lyhyt vastaus hänen läpimurto-ohjelman suhteen on, että hän pyrkii lyhentämään niitä rautatieyhteyksiä, jotka jos ne muutettaisiin ERTMksi, saisivat suhteettoman suuren vaikutuksen, jos ne muutettaisiin ERTMksi. Eli se pyrkivät pienemmällä osalla järjestelmää lisäämään enemmän yhteiskäytettävyyttä. Kaikkia yksityiskohtia minulla ei ole, ja tämä on viimeinen vastaus kysymykseen. Tänne täytyy löytää tilaa niin minun lisäksi luokitellaksemme jäsenvaltioiden vastauksia, mutta emme me tee mitään eroja minun käytävällä seitsemän jäsenvaltiota ja Norja etävaltiona. Kaikki ovat hyväksyneet kaiken suunnitelmassa. Tämä pätee kaikkiin suunnitelmiin. Jos on yksityiskohtia, niin niitä työstetään, mutta ne ovat yksityiskohtia. Millä jäsenvaltiolla tai ja koordinaattorilla ei ole mitään isoa kiistaa suunnitelmasta, mutta joskus jollakin alueella esimerkiksi onko esimerkiksi ERTMSn investointiherkkyys on tällaisia ratkaisevia kysymyksiä, jotka ovat vielä vastaamatta. No, minä yritän nyt vielä vastata muutamiin rahoituskysymyksiin ihan konkreettisesti. Tämä äm, tämä maksuajan määrä, niin se me tiedämme, että 25 vuotta on joskus ihan absurdi aika. Tämä tutkimus liittyy siihen, erityisesti kun halutaan mitata jotain tiettyä investoinnin tulosta, niin täytyy äm, ottaa paljon pidempi ä, aika, kuljettamisaika tähän. Ja sitten sataprosenttisesti tämä ä, toimii, mitä tulee esiriin, jos tänään toimii työskentelee Esirin kanssa, ei voi kaikkia TEN-verkkojen painopistealueita huomioimaan tässä eh, junaliikennettä, sisävesiliikennettä, ajattelen myös muita aloja. Tämä tarkoittaa, että liikenteestä meidän täytyy joko siirtää painopistealuetta tai sitten siirtää rahoitusta, mitä siitä väliltä ei ole. Ja eh, verkkojen Eurooppa-väline minulle on lisäarvo Junckerin ohjelmassa, mutta sitä ei saa nähdä kilpailevan sen kanssa tai sitä ei voi nähdä myöskään sitä korvaavana asiana, vaan yhdessä voimme saavuttaa enemmän. Tämän on minun näkemykseni esiristä. Sitten hankejoukkovelkakirjat, kollegahan tuntee tämän alan erittäin hyvin. Euroopan investointipankki on tehnyt oikein mielenkiintoisen kertomuksen niistä hankkeista, jotka nyt ovat käynnissä. Hankejoukkovelkakirjo, niitä on noin seitsemän. Ja voidaan huomata, että ne hankkeet, jotka ovat todella käyttäneet nämä määrärahat, ovat saaneet aikaan jopa 30-kertaisen vipuvaikutuksen. Eli hyviä välineitä, sopivia hankkeita varten, niin silloin hankejoukkovelkakirjat voivat olla kiinnostavia ja myös esir voi olla kiinnostava tietyillä aloilla, mutta yksinkertaistain e, esirillä ei voida parantaa parantaa mm, junayhteyksiä kahden valtion välillä tai luoda niitä. Sitten menetelmistä minun väylälläni on yhdeksän valtiota ja yhteistyö on ollut erinomaista, mutta totuus näkyy sitten hankkeissa. Ja tämä on myös se vastaus. Tiedän, että tämä ei koske vain minun käytävääni, vaan myös muita käytäviä. Kahden valtion välinen yhteys on aina ongelma. Siteraan tässä pätkää koksia, me olemme koordinaattoreita, emme diktaattoreita. Emme voi sanoa äh, jäsenvaltiolle, että teidän täytyy nyt tällainen hanke äh, esittää. Me voimme suuntaviivojen puitteissa sanoa, että tämä on prioriteetti ja tämä ei, ja se lukeekin suuntaviivoissa. Mutta minä olen nyt äh, matkustanut Saksan ja Tsekin tasavallan välillä, niin kyllä joitakin asioita voidaan nostaa esiin ja sanoa, että on todella tärkeää, ettei katsota asioita vain kansallisesti, vaan katsotaan niitä myös Eurooppaan eurooppalaisesti, että nähdään lisäarvo koko käytävää varten ja uskon, että sillä on vaikutusta. Meillähän on nyt jo välineitä, jotka osoittavat, että eh, tietyillä alueilla nämä investoinnit kannattavat, eivät ehkä lyhyellä tähtäimellä, mutta varsinkin keskipitkällä tähtäimellä. Eh, mitä valtioihin tulee, niin me olemme tähän mennessä saaneet hyvin myönteistä palautetta. Jos katson esimerkiksi Saksan kaltaista valtiota, jonka läpi kulkee kuusi väylää, niin kyllä meille oli tärkeää e, ei vain se, että Saksan hallitus on näiden väylien takana, vaan että tärkeät kumppanit ovat tässä takana. Esimerkiksi Saksan rautatiet, jotka nyt jo toisen kerran tapasivat näiden kuuden väylän Äh, käytävän äh, koordinaattorit. Näin teimme myös Ranskassa, äh, joten koordinaattoreiden välinen yhteistyö lisää myös yhteistyötä näissä valtioissa ja näiden valtioiden välillä. Se, mitä sen jälkeen tulee, no se on sitten se varsinainen totuus. No sitten taloudellisuus ja ympäristökysymykset. Esimerkki, no kollega tuntee sen esimerkin oikein hyvin. Miten työtä teemme? Dit, je voudrais voir non seulement le ministre. Oli erittäin olen erittäin iloinen siitä, että et nähnyt vain valtiosihteereitä, vaan myös kansalaisjärjestöjen edustajia. Ja minä näin heidät, usein minä kysyn heiltä myös Onko teillä tahdon voimaa? onko teillä tahtoa yhteistyöhön? Oletteko te siellä olemassa kertomassa, mikä ei toimi, vai haluatteko olla siltana tässä vihreän ja vihreän liikkeen ja talouden välillä? Yllätykseksi sanovat kyllä. Ei ainoastaan, että he haluavat tehdä sen, he haluavat tehdä sen niissä puitteissa, joilla on rajat ylittävä rakenne. Eli Tämä on sitä työtä, mitä me haluamme tehdä, mutta meidän pitää myös kiinnittää huomiota siihen, että voimme vastata joihinkin kysymyksiin. Minä itse pohdin ainakin sisävesiliikennettä jollakin alueilla. Pitää tehdä valintoja ja se vastaa Van Vimin kysymyksen. Modaliteet. Minä kannatan tietysti tehokasta yhteen toimivuutta, se on sel, mutta se, että öö, öö, maantieliikenteen on katettava melkein 80 prosenttia kaikesta liikenteestä tänä päivänä. Jos me emme löydä vaihtoehtoja, niin siitä tulee haittaa tietyille alueille ja myöskin investoinnille näihin alueisiin. Tieten kuitenkin äh, taloudessa valitaan se, mikä on äh, tehokkainta ja edullisinta, mutta tarjontaa voidaan parantaa ja se voi silloin parantaa taloutta, ympäristöä ja ihmisten hyvinvointoa. Tämä äh, yhteen toimivuus on mukana perusperiaatteena tässä, mutta se ei toimi, jos ihmiset ja politiikka eivät sitä halua. Ja mitä tulee Elbeen, niin tässä sanotaan, että luodaan kuljetusta kahden, valtion, kahden kaupungin välillä. Se on mahdotonta mahdotonta äh, kuljettaa tiellä tai rautatiellä. Sitten kysytään, että voiko tuo teollisuus jäädä sinne, äh, onko sillä tulevaisuutta. Jos sillä on tulevaisuutta, niin sitten me yritämme yhdessä löytää ratkaisuja. Tai sitten sanotaan, että tällä alalla ei ole tulevaisuutta meille mitä tapahtuu sitten niille ihmisille, jotka ovat siellä töissä. Tämä on se myönteinen tapa toimia. Sanotaan, että halutaan tai ei haluta jotain tiettyä liikennemuotoa, niin täytyy huomioida, että se liittyy ihmisiin, jotka elävät siellä. Se liittyy alueen kehitykseen ja myöskin liikkuvuuteen tietyllä alueella. Viimeiset asiat, jotka halusin nostaa esiin, liittyen Elbeen ja muutenkin sisävesiliikenteeseen, siitä olenkin jo puhunut. Sitten haluaisin puhua digitalisoinnista. Niin, tietenkin digitalisointi on meille erittäin eh, mielenkiintoinen ja tärkeä aloite. Ja halusin vielä korostaa sitä, että eurooppalaisten verkkojen luominen ei tarkoita aina vain sitä, että rakennetaan uutta. Se tarkoittaa myös sitä, että optimoidaan olemassa olevaa, eh, parannetaan sitä, ehkä eh, luovutaan joistain ole olemassa olevista rakenteista, poistetaan esteitä, jos investoidaan jollekin alueella, jotta lyhennetään mm, Eh, junamatkaa kahdella eh, tunnilla. Ja sitten tuon junan täytyy rajamuodollisuuksien vuoksi seistä eh, rajalla seitsemän tuntia, niin sitten täytyy ensin katsoa näitä hallinnollisia pullonkauloja ennen kuin katsotaan muita pullonkauloja. Ja digitalisointi on asia, jonka avulla infrastruktuuria ei välttämättä aina tarvitse laajentaa, vaan sitä voidaan parantaa. Tunnen satamia Euroopassa minun äm, käytävälläni, jossa voidettiin kaksinkertaistaa volyymi, äh, koska äh, alueen digitalisoinnin ja infrastruktuurin digitalisoinnin kautta aluetta pystyttiin käyttämään paljon paremmin. Äh, tämä on yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Ja sitten yhteistyö. Ähm, sitä ei ole pelkästään TEN-verkoissa, vaan olemme sen kokeneet myös muutenkin. Hyvät kollegat, on aivan selvää, että rautatiet äh, Euroopassa on vielä kansallisten rautateiden yhdistelmä. Se ei ole mikään eurooppalainen rautatie. Paljon menestystä neljännen rautatiepaketin suhteen ja olematta pessimistinen voi sanoa, että viides ja kuudeskin vielä tulevat. Kuinka paljon halua tämän toteuttamiseen oikein on? Se on katsottava. Ja jos me emme painosta, niin sitten rautatiet tulevat epäonnistumaan tässä liikkuvuudessa. Tämä on asia, joka on äh, näytettävä myös rautatietoimijoille. Jos me saamme aikaan ähm, yhteentoimivuus äh, Euroopassa. Äh, huomasitte tämän Japanissa, kuukausi sitten oli konferenssi täällä ja siellä sanottiin, että Japanin rautateiden myöhästymisaste on noin 0,20 sekuntia vuosittain. Meillähän ei myöhästymisiä mitata, jos niitä ei voi minuuteissa mitata. Me haluaisimme päästä eteenpäin ja haluaisimme mitata sen myös tällä alalla. Kiitoksia. Kiitän tässä koordinaattoreita vielä tästä heidän esityksestään kovasti eh, odotamme kaikkien 11 koordinaattorin eh, raportteja. Tapaamme silloin vielä uudelleen. Sydämelliset kiitokset. So, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. No niin, menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Pyytäisin teitä jatkamaan keskustelunne salin ulkopuolella. No niin, Menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se on keskustelu herra Brennerin äh, kanssa, joka on Eurokontrollin pääjohtaja. Hän äh, oli kolmas syyskuuta 2014 äh, TRAN-valiokunnan ähm, kuulemisessa, jossa käsiteltiin jossa käsiteltiin tätä Ukrainan koneen koneen tippumista ja nyt puhumme, hän seuraa, jatkaa tästä ja voimme keskustella myös muista kysymyksistä liittyen yhteiseen eurooppalaiseen ilmatilaan. Herra Brenner, teillä on nyt puheenvuoro. Thank you, Mr. Kramer, for these kind words of Kiitos, herra Kramer, näistä ystävällisistä johdantasanoista. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, vaikka naiset ja herrat. Meillä on aito ilo päivittää teitä kehityksestä viime puheenvuoron jälkeen parantaessamme ilmailuturvallisuutta konfliktialueiden suhteen, mutta myös kivaltamerien ylittävillä lennoilla. Muistetaan vain lyhyesti, Eurocontrol on hallitusten välinen organisaatio 41 jäsenvaltiota Irlannista, Armenia, Portugalista, Viroon. Ukraina myös kontrollin jäsenvaltio. Se ei ole EU-elin. Meillä on kuitenkin korkean tason sopimus EUn kanssa vuodesta 2013. Työskentelemme lähes yhteistyössä komission ja monen tahojen kanssa, erityisesti EASan Euroopan puolustusviraston kanssa. Heidän kanssaan meillä on yhteinen työohjelma. Me olemme siviili- ja sotilaallinen organisaatio, koordinoimme si- siviili- ja sotilasilmailuun tarpeita – meidät komission verkoston hallinnoitsijaksi ja verkon hallinnoitsija Brysselissä op- operoi lentojärjestelmää ja hallitsee Euroopan lentovirtoja viivästys, viivästyksien välttämiseksi. Ja keskeisellä lentojärjestelmällä roolissa Tässä vähän myöhemmin puhun siitä sitten lisää. ja tässä ovat ilmojen ja moottoritiet, niin kuin me kutsumme niitä. No, kuvat ja värit ovat sellaiset, mitä suurempi tiiv- tiheys, lentotiheys, sitä kirkkaampi väri. Ja Krimin ja Ukrainan muutokset ovat muuttaneet tiheyksiä. Näitä kaksi kuvaa tässä voitte vertailla – Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumien jälkeen liikennettä on siirtynyt Ukrainasta Bulgariaan ja Romaniaan Turkin ilmatilaan. Ukrainassa ja Moldovassa liikenne on vähentynyt merkittävästi, joka ei enää ota osaa tiheisiin lentovolumeihin. Täällä on joko myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia näihin maihin, koska liikennevirrat merkitsevät tuloa. Ja tämä sitten maksaa lennonvalvonnan kustannuksia. Tässä on tilanteet marraskuussa 2013-2014 ja muutokset Ukrainan kriisin jälkeen. Me näemme Kosovan avautumisen jälkeen vähäisemmässä määrin samanlaisia 2014 kun ilmatila oli ollut 15 vuotta suljettuna Balkanin sodan jälkeen. Ja Kosovan ylilentojen avautumisen jälkeen näemme myöskin uusia virtoja, muutoksia, kun isoja virtauksia on avattu. Tässä näemme, miten verkostojen hallinnoiminen toimii rauhan aikana ja sodan tai häiritön aikana. Ja kun lennot eivät voi lyhintä tehokkaita len- reittiä lentää, niin se on totta kai häiriö. Yksi syy alueiden kiertämiseen on tietysti lentoalan MH17 katastrofiin ja Itä-Ukrainan ilmatilan sulkeminen. Ilmatilan tai reittien sulkemispäätös on suvereneilla valtiolla. Ja Ukraina tietenkin teki päätöksen se avasi sen ilmatilan, jossa valitettavasti MH17 tuhoutui. En ollut täällä moittimassa, vaan kertomassa siitä, mitä olemme oppineet. Valtiot. Tässä on perusteita parin dian ajan, ja sitten kerromme, mitä on muuttunut tämän jälkeen. Valtio tekemättä on se nota meitä ilmoituksia lentäjille. Nämä notamit ovat kaikkien ilmatilan käyttäjien käytössä. Ne kertovat, mitkä osat ilmatilaa ovat käytettävissä, mitkä reitit, lentokentät, mitkä korkeudet ovat auki tai suljettuja. Tätä informaatiota on 24-24 perusteella tarjos, tarjolla kaikille lentäjille, ja tämä on Eurocontrolin tietokannassa – ja kaikki ilmatilan käyttäjät ja eurooppalaiset valtiot voivat käyttää tätä EAD informaation informaatiotietokantaa, mutta tietokannassa on ainoastaan viranomaisten eli jäsenvaltioiden dataa. Eli valtiot voivat antaa ohjeita ja määräyksiä liittyen ilmatilaan ja voivat kertoa, mikä osa heidän omasta ilmatilasta on auki tai suljettu voit kertoa myös ilmatilan käyttäjistä, mitkä muut ilmatilat heidän mielestään, mitä pitäisi välttää ylilentojen suhteen. Euroopan valtiot, lentoyhtiöt muun muassa, voivat päättää, että ne eivät lennä jonkun ilmatilan kautta, jos ne niin päättävät. Tässä on tarina ensimmäinen luku. Toinen osa on lentoyhtiöt. Niillä on myös päätöksenteko valtaa ja vastuuta. Mikä tahansa lentoyhtiö voi päättää tässä välttää tiettyä ilmatilaa, vaikka se on jo kyseinen valtio on ilmoittanut, että tila on avoin. Lentoyhtiöt voivat reitittää, päättää äh, tämän lentoajan, päästöjen, äh, lennonvalvonnan muutossa suhteen sään mukaan, kapasiteettirajoitusten saapumisajan mukaan. Ja totta kai turvallisuuskysymys vaikuttaa päätökseen. Iso kysymys on, miten maa tai jokin lentoyhtiö tekee päätöksensä. Miten se arvioi jonkun alueen kautta lentämisen riskit. Nyt kerro, mitä tapahtui MH17 jälkeen. Me kaikki näimme, että MH17 tapauksessa asiat menivät pieleen. Ikä on ryhmä luotiin MO17 jälkeen viime vuonna tarkastelemaan ongelmaa. Se tarkastelee, mitä lentoyhtiöt voivat tehdä konfliktialueiden yli lentojen suhteen ja minkälaista informaatiota ne saavat. Nykyisten kansainvälisen siviililentojärjestön mukaan kaikki maiden täytyy tehdä turvallisuusriskiarvioita. Ja sen täytyy tehdä tällainen arvio kaikista riskeistä omalla alueellaan. Ja sen jälkeen täytyy päättää, onko tietyssä osassa ilmatilaa turvallista vai ei turvallista lentää. Mutta valtiot eivät vielä tee yhtä asiaa, eli arvioiden jakamista. Tätä ICAO nyt pohtii. Jos informaatiota jaettaisiin, muilla mailla olisi myöskin tarvittava taustatietoa. Eikä ainoastaan näitä notameita, jotka näytin. Noitamithan ovat päätöksiä, jossa kerrotaan, onko valtion mielestä turvallista lentää vai ei. Turvallisuusriskiarvioinnissa puhutaan siitä perusasiakirjasta, jonka pohjalta NOTAM-arviot annetaan. Ikaan työryhmä päätti, että olisi hyvä asia, jos jäsenvaltiota pyydettäisiin oman alueen riskiarviointien jakamista. Tämä tehtiin kansainvälisen siviiliilmailujärjestön helmikuun konferenssissa Nämä menivät Ikaon neuvostoon ja siellä tehtiin päätös, että näin pitää edetä. Ja tehtiin muodollinen suositus, että tätä rohkaistaan jakamaan. Valitettavasti jäsenvaltiota ei velvoiteta jakamaan riskiarvioita omalta alueeltaan muiden kanssa. Tässä heikkous. Toisaalta riskin arvioitiin kannustaminen laaja vähän paineita datan tarjolle panemiseksi. Ja tämä auttaa eri tahoja tarkastamaan yksityiskohtia, mutta ei ole niin, että ainoastaan ilmatilan käyttäjät, vaan myös muut valtiot arvioivat arvioita. Ja ne voivat miettiä, tekisivätkö annetulla datalla samat johtopäätökset vai jotkut muut. Olemme nähneet jo keskusteluja, jotka pohjautuvat turvallisuusriskiarviointiin keskusteluja sen valtioiden kanssa, miksi johtopäätökset ovat erilaisia ja minkälaisia eroja informaation tarjonnassa on. Nämä hyvän esimerkin tästä aiheesta viime vuonna, kun Tel Avivin lentokentältä ja lentokentälle lennon suhteen oli erilaisia arvioita ja Hamasin raketit lensivät alueella ja Yhdysvallat lopetti lennot Tel Aviviin. Israel teki päätöksen jakaa riskiarviot. Ja tuon riskiarvion ja yksityiskohtien suhteen äh, FAO, Yhdysvaltojen liittovaltioiden ilmailuviranomainen ja EASA päättivät muuta arviointaa, koska kyseinen maa jakoi enemmän informaatiota ja muut saivat nähdä arviot. Joten Eurocontrol rohkaisee valtiota jakamaan nämä arviot ei ainoastaan jäsenvaltioiden kesken, vaan myös Eurocontrollin kanssa, joka hallinnoi verkkoa. Operationaalisesti, reaaliaikaisesti tällaisen tiedon tarjoaminen on tärkeää. Ikaa roka siihen euro. Control hallinnoi ilmatilaa 41 jäsenvaltiolle. Meillä on julkinen ja suojeltu operationaalinen portaali. Me keräämme tietoa Äh, reittien avaamisesta ja sulkemisesta, ja me tarkastamme reittejä niitä vastaan. Meillä on kriisinhallinnalle omistettu alue verkolla. Siellä on notameita, jotka erityisesti liittyvät ilmatilan sulkemiseen mailta, jotka kieltävät tai kannustavat olemaan joitakin käyttämättä, lentoyhtiöitä käyttämättä jotain alueita. Julkaisemme myöskin jaetut riskiarviot. Tässä näette Euroopan ympärillä olevia riskejä. Tilanne on staattinen. Me päivitämme tätä koko ajan. Tilanne myös muuttuu koko ajan. Portaali pyörii koko päivän. Ja lentotilan käyttäjät ja jäsenvaltiot käyttävät tätä. Me toimimme tällaisena eurooppalaisena keskuspisteenä riskinarvioiden jakamiseksi, jos valtiot päättävät jakaa tätä. Olemme myös pyrkineet luomaan online-verkkovaraston konfliktialue varaston. Tämän kokouksen, ikään kokouksen pohjalta jälleen meillä ei ole kaikkea tietoa. Informaation saaminen on kiinni siitä, ovatko jäsenvaltiot yhteistyössä informaation tarjoamiseksi. Olemme Ikan kanssa, Montrealin kanssa yhteistyössä, että saisimme johdonmukaista informaatiota. Mutta tämä on jälleen jäsenvaltioiden vapaaehtoista toimintaa. Ja meillä Euroopassa on etu, kun me siirrymme eteenpäin. Ja Ika haasteena on kehottaa koko maailmaa jakamaan informaatiota. Kun me keskitymme Eurooppaan, me voimme auttaa Ikaota tekemään tästä edestä menestyksen sen siitä, että arviot jaetaan. Portaalilla on myös informaatiota myös jäsenvaltioiden arvioinnista muiden jäsenvaltioiden tilanteen mennä toistaan. Me tarjoamme dataa, jota jäsenvaltiot tarjoavat paitsi omasta alueestaan, myös muiden valtion alueesta. Ja tässä tilanne muuttuu kiinnostavaksi. Meillä on tilanteita, joissa joku valtio ei mitenkään halua tarjota tietoa olla valtajata, jossa on erilaisia toimijoita, jotka väittävät olevat aito kumppani ja se, joka edustaa valtiota. Ja olemassa se taho, jolla on lupa jakaa informaatiota. Ja meillä on maita, jossa on kaksikin erilaista toimia, jotka väittävät olevansa relevantti viranomainen ja ne julkaisevat erilaista informaatiota. Tällöin on tärkeää tarkastella kolmansia maita ja niiden lähteitä. Tämä pätee erityisesti kriisi- ja konfliktialueisiin kentällä. se valtioiden tiedot muiden maiden alueista helpottavat tiedon saataville saavutettavuutta. Tässähän ei tarvitse paljastaa, mistä informaatio tulee. Mutta mutta valtion täytyy levittää tietoa toisen maan tilanteista. Tämä on myös auttanut keskustelun aloittamiseksi. Jos yksi maa ajattelee toisen maan tilanteesta toisin kuin kyseinen maa. Kun tietoa noin leviää ja käydään keskusteluita, voisimme tarkastella yhdessä turvallisuustilannetta. Tämä ei liity ainoastaan notametten julkamiseen, vaan taustatiedon eli riskin arvioiden jakamiseen. sitten mitä maassa tapahtuu. Eurokontrollissa mielestä on aika koettanut siihen, että matkustajan täytyy, matkustajalla täytyy olla varmuus, että heidän lentoyhtiöllään on kaikki tämä tieto saavutettavissa saavut käsillä, että luottaa ainoastaan yhden lippun tippumaan informaatioon. Kaikilla lentoyhtiöillä ja niiden matkustajilla, sekä eurooppalaisilla matkustajilla että muilla matkustajilla, jotka luottavat lentoyhtiöihin, heillä pitäisi olla käytettävissään samaa taustatietoa. Siksi Eurokontrollina rohkaisemme teitä Euroopan parlamenttia tukemaan sitä, että me verkon hallitsijana keräisimme tätä tietoa ja toimisimme operaattorina ja jakaisimme foorumina tätä informaatiota, riskiarvioita siis Euroopan tasolla, kattaen kaikki 41 jäsen, eurokontrollin jäsenmaata ja muut lentokohteet. Ja tämä on eurooppalainen kontaktipiste Euroopan ICAOn maailmanlaajuiseen tietokantaan, tämä täytyy myöskin päivittää toiminnallisesti 24 tuntia päivässä. Pyydämme Euroopan parlamenttia rohkaisemaan jäsenvaltiota jakamaan informaatiota verkostohallinnoijan kanssa. Mä uskon, että voimme yhdessä tehdä ikaan tietokannasta menestykseen. Crisis scenarios and risk assessments. Voimme siirtyä riskin arvioinnista operaatioiden tiivistämiseen kiihdyttämiseen välttämättä yllä. Where we have... Meillä oli eh, tutkimuksia viime kuukausina, jolloin me nähneet lisää eh, valvontalentoja. Tämä on huolestuttanut useita Euroopan valtioita eh, ja tietenkin Euroopan parlamenttia. Eh, Venäjä ei ole yksi Eurokontrollin 41 valtion eh, jäsen ja minun täytyy muistuttaa, että Krimin jälkeen, erityisesti kun Ukraina on Eurokontrollin jäsenvaltio, me Eurokontrollissa itse asiassa jäädytimme kaikki yhteytemme Venäjään meillä ennen Krimin ja Ukrainan Itä-Ukrainan tapahtumia oli varsin hyvä ammattitason yhteyksiä Venäjään. No, johtuen kuitenkin EUn e jäsenvaltioiden ja Eurokontrollin jäsenvaltioiden pyynnöistä meitä pyydettiin järjestämään tapaaminen maaliskuussa, jossa olisivat kaikki Eurokontrollin jäsenvaltiot, Eurokontrollin jäsenvaltioiden sotilasvoimat ja myöskin Venäjä paikalle, jossa keskusteltaisiin siitä, miten turvallisuutta valtamerten yllä voitaisiin parantaa. Ja tämä oli erittäin hyödyllinen keskustelu, jossa voitaisiin hyväksyä ICAO määritelmiä. Me tiedämme, että ikä on määritelmät valtameristä ovat, vuodelta, ovat 60-luvulta ja silloin oli vähemmän kaupallista liikennettä valtamerten yllä. Ja nyt kun meillä on enemmän valvontalentoja valtamerten yllä. Kysymys kuuluu, on, miten voimme varmistaa turvallisuuden nykyisissä kaupallisissa lennoissa. Tämä työryhmä, joka e, järjesteltiin, e, esitti useita e, parannusehdotuksia ICAOlle ja siksi järjestettiin toinen työryhmän kokous. ICAO ossa Pariisissa tämän vuoden huhtikuussa. Tuossa symposiumissa äh, päätettiin päästä äh, selkeisiin johtopäätöksiin ja me pääsimme siihen äh, tulokseen, että turvallisuutta voidaan parantaa, jos lentosuunnitelmat jaetaan. Eli jos tiedetään, että tällainen lento järjestetään, voidaan tällainen lento ottaa ottaa huomioon myös kaikkien kaupallisten lentojen kohdalla. Lentonavigointipalvelun tarjoajat tietävät sitten, että tämä lento järjestetään tällainen hyvä päivitetty lentosuunnitelma, jossa tiedetään, että tällainen lento tapahtuu, on hyvä ensimmäinen askel. Venäjä itse asiassa tuki tätä ja sanoi, että ovat valmiita kaikista valvoista lennoistaan antamaan tällaisia lentosuunnitelmia, joten nyt teemme työtä teknisellä tasolla, jotta voimme varmistaa, että saamme nämä suunnitelmat tulevaisuudessa ja että nämä lentosuunnitelmat lähetetään näille lentovalvontakeskuksille, jotta tietävät, että nämä lennot tapahtuvat. Näissä lentosuunnitelmissa kerrotaan lennon aika, lentokorkeus ja reitti, ja tämä auttaa jo hyvin paljon. Ja tällaisten lentosuunnitelmien avulla lennon valvontaa järjestettiin ennen. Tämä on hyvä askel eteenpäin ja Venäjän hyväksyntä jakaa lentosuunnitelmat näistä valvontalennoista on ja lisä ehdotuksin, joita, joista sovimme ICAO-työ ryhmässä meillä on nyt mahdollisuus päivittää ICAOn määräyksiä niin, että voimme varmistaa, että vaikka tällaisia valvontalentoja tehtäisiin, eh, niin turvallisuutta voidaan lisätä huomattavasti. Eh, onnettomuuksia ei saa tapahtua ja me kaikki kaikki teemme työtä, jotta tällaisia onnettomuuksia ei tapahtuisi. Jos eh, niitä kuitenkin eh, tapahtuisi, olisi vastuutonta olla reagoimatta eh, nopeasti ja parantaa järjestelmää, jotta voi varmistaa matkustajien tulevaisuuden turvallisuus tulevaisuudessa. Ja e, siviilialan ja sotilasalan yhteistyö on erittäin tärkeää, oli kyse sitten konfliktialueista ja lentoja noista niiden yli tai e, valvontalennoista Avanmeren yllä. Haluan äh, korostaa, että Eurocontrol on sitoutunut tekemään kaikkensa, jotta voisimme auttaa Euroopan parlamenttia äh, siinä, että voimme äh, jatkossakin lisätä turvallisuutta taivaalla. Kiitoksia. Kiitoksia herra Brenner, mutta nyt minulla on ongelma, koska meillä on oikein vähän aikaa. Nyt haluaisin tietää, kuka haluaa esittää konkreettisen kysymyksen. Meillä on Jackie Foster, Peter van Dalen, Claire Dyn ja Gesine Meissner. Hyvä. Sitten se jää tähän jokainen maksimissaan kaksi minuuttia, että saamme vielä vastauksenkin. Ja voisimmeko saada puheenne, hienoa, niin sit, lähettäkää se meille yhdessä kalvojen kanssa, niin voimme katsoa sitä vielä yksityiskohtaisesti. Jackie Foster. Thank you to, uh, Mr. Brenner for coming to the committee. Kiitos, että tulitte tänne näin nopeasti. Ja on oikein rahoittavaa, että Ika ja muut ovat työskennelleet täysillä viestinnän parantamiseksi. Se on avain kysymys. Meillä on erittäin yksinkert- yksityiskohtainen kertomus jäsenille, jotka eivät eurokontrollia tunne tai tunne kansallisia lennonjohtokeskuksia. Ja minua rahoittaa, että kaikki ovat ryhtyneet välttämättömiin toimiin. Toivomme, että tämä katastrofi ei uusinnu. kiitoksia, että tulitte tänne. Peter von Dalen. Kiitoksia, Peter von Dalen. Dank u wel, voorzitter. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Puheenjohtaja. Minä olen kuullut paljon ylistystä herra Brenneriltä. Eli tässä olisi nyt kyse tietojen vaihtamisesta, jotta voidaan parantaa riskiturvallisuutta, mutta tämä on synnyttänyt paljon osoituksia, eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun kuulen tämän. Viime, useissa kongresseissa viime vuosien aikana, viime kuukausien aikana, viime vuosien aikana olin puhunut tästä puhuttavan paljon, mutta kuitenkin se herättää minussa aika paljon skeptisyyttä, ja siihen on perustelut. Ensinnä ensimmäinen heinäkuuta 2007 muutama päivä ennen tämän lentokoneen maahan syöksymistä. Jos meillä olisi ollut kaikki tarvittavat tiedot, ajattelen tässä KLM-lentoyhtiötä ja Lufthansa-lentoyhtiötä, niin ne kuitenkin jatkavat toimintansa, vaikka Ukrainassa ää, äh, oli oli suljettu yksi ilmatila 300. Eli British Airways ei käyttänyt tätä ilmatilaa, tätä lentorataa käytävää nielusta. Tässä tämä tarkoittaa sitä, että paljon riippuu siitä, miten annetaan alkuperäistietoina, jos, jos Toinen kysymykseni on tämä kartta tai kaavio. Mitä Eurocontrol aikoo tehdä Krimin suhteen? Se on hävin, onko se hävinnyt Eurocontrolin sisäiseltä kartalta vai äh, onko se yhä Eurocontrolin valvonnan tarkkailun alaisena? Kolmas kysymys mitä riskejä on Euroopan ulkopuolella. Meillä on Afrikassakin konflikteja. Libya on yhä tulen arkapaikka. Meillä on kymmeniä tuhansia lentoja, jo, meillä on kymmenisiä tuhansia lentoja, joista ei saada tarpeeksi tietoja näiltä riskialueilta. Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, herra Brenner Tämä on ollut erittäin mielenkiintoista siitä, kuulla siitä työstä, mitä on tehty viime kuukausina. Yksi asia, joka yllätti minua, kun puhuitte turvallisuusriskianalyyseistä, e, joita valmistellaan ja joita jaetaan. Ne valtiot, jotka ovat yhteistyöhalukkaita, joiden pitäisi tehdä yhteistyötä. Onko mitään standardikriteereitä, joita etsitte? Kuka nuo kriteerit määrittelee? kuka voisi varmistaa, että olisi tällaisia standardikriteerejä. Ymmärrän kyllä hyvin, kun puhutte riskinarvioinnin jakamista ja puhutte Tel Avivin tilanteesta, e, että tällainen tieto on hyvä. Ja sitten Venäjän halukkuus jakaa lentosuunnitelmat. Minusta tämä on edistystä. Onko tästä sovittu? Ovat Ovatko he tällaisia suunnitelmia antaneet viime aikoina? Kuinka pitkällä olemme tässä asiassa? Kiitoksia. Sittenkin Sine Meissner. Niin, kiitoksia herra Brenner myös minunkin osaltani. Minun kysymykseni ovat oikein lyhyitä. Ensinnäkin sanoitte, että lentoyhtiö voi myös päättää, äh, käyttääkö se jotain tiettyä lentoväylää vai ei, vaikka äh, jäsenvaltio olisi sitä vapauttanut. Äh, päättääkö tästä kapteeni, päättääkö siis lentoyhtiö vai päättääkö kapteeni yksin? Tämä on ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys liittyy riskinarviointiin. Ähm, tämä on minunkin kysymykseni ollut, onko jotain standardeja. Ja sitten tulevaisuuteen tarkalleen katsoen, äh, kuinka paljon turvallisempaa olisi, jos meillä olisi yhtenäinen eurooppalainen alue? Minullakin on vain äh, yksi kysymys. Kaikki hienoa, jos tämä onnistuu, mutta me kuulimme, että Saksan liittohallitus jo etukäteen sai tietoa siitä, että on epävarma lentää Ukrainan yli. Ja tätä tietoa hallitus ei antanut Lufthansa eikä muillekaan lentoyhtiöille. Miten tällaisessa tapauksessa toimitaan? Voidaanko tämä vain hyväksyä? Eikö se olisi ollut velvollisuus antaa tämä tieto vai voiko hallitus vain pitää tämän tiedon itsellään? Ja miten tämän kanssa nyt sitten toimitaan sen jälkeen, kun onnettomuus on jo tapahtunut. No niin, nyt voitte vastata. Danke äh, für... Sydämelliset kiitokset äh, näistä esitetyistä kysymyksistä. Minä aloitan siitä, auttaisiko tällainen tietokanta ja voitaisiinko jotain niin katastrofaalista kuin MH17 välttää. Valtioiden äh, rohkaisu jakaa tietojaan on jo tärkeä askel eteenpäin ja riskinarviointi, koska se ei ollut laisinkaan suositus tai pyyntö Kukaan ei aikaisemmin pyytänyt valtioita jakamaan näitä tietoja. Voitte kysyä, eikö olisi parempi, jos Euroopassa tai Eurooppaakin laajemmalti ei olisi vain suositus, vaan jonkinlainen velvollisuus jakaa tuo tieto. No, se on vaikea saavuttaa ikaossa, mutta tietenkin se on asia, josta voidaan keskustella, jos halutaan. Me Eurokontrollissa olemme saavuttaneet hyviä tuloksia sillä, että olemme ryhtyneet käsittelemään asiaa, pyytäneet vapaaehtoista toimintaa ensin ja sitten katsoneet, onko halukkuutta jakaa tietoa vai onko tämä vain pyyntö, jota kukaan ei halua noudattaa tai harvat haluavat noudattaa. Nyt on liian varhaista sanoa, mikä tilanne on, joten tällä hetkellä haluamme vain katsoa, miten valtiot reagoivat tähän hyvin voimakkaaseen ikaon suositukseen ja palaamme asiaan sitten neljän kuukauden kuluttua kuuden kuukauden kuluttua ja katsomme, mitkä reaktiot olivat. Meidän täytyy antaa valtiolle myös mahdollisuus reagoida tuon suositukseen ja rakentaa eh, järjestelmä eh, tiedon vaihtamiseen, koska sellaista ei tähän mennessä ole ollut joten tilanne on erilainen. Me olemme myös nähneet ensimmäisen keskustelun valtioiden välillä. Yksi valtio sanoi, että sen äh, ilmatila on turvallinen ja sitten tuli toinen valtio, joka sanoi, e, että älkää lentäkö siellä, koska se ei ole turvallinen joten mm, tämä valtio, joka ilmoitti, että oma ilmatila on turvallinen, valitti ja sanoi, että tämä on ihan mahdotonta. Miksi teillä on tällainen suositus minun ilmatilasta, niin minä olen suvereni valtio, mutta perustuen eri tietoihin. Nämä kaksi valtiota tapasivat ja vertasivat tietojaan ja sopivat yhteisestä tekstistä, joka ei äh, äh, tarkoittanut sitä, että siellä olisi vain turvallista lentää. Me olemme nähneet äh, käyttäytymisessä muutosta ja äh, toivon, että tätä hyödynnetään yhä useammin. Jos se ei ole menestyksekäs, niin sitten minulla on mahdollisuus ehkä kertoa teille, tarvitaanko enemmän, mutta tämä on tämänhetkinen tilanne. Riskinarviointistandardit ICAO määrittelee. Meillä on asiakirja, joka sanoo, kuinka riskinarviointi tehdään, ja se on välttämätön. Eli jos riskinarviointi tehdään, ja valtioiden täytyy sellaisia tehdä, niin silloin niiden täytyy noudattaa tätä menettelytapaa. Joten minulla ei epäilystäkään siitä, etteivätkö ne olisi verrattavissa. Ongelma ennen oli se, että riskinarvioinnin tuloksia ei jaettu, joten kukaan ei niitä nähnyt, koska niitä ei jaettu, ja siksi ei pystytty vertailemaan ja arvioimaan tilannetta tilannetta. Mutta se, miten riskinarviointi tehdään, siihen on selkeät suuntaviivat ICAOlta ja sitä on sitten pakko noudattaa. Lentosuunnitelmista kyllä, korkean tason sitoumus on Venäjältä saatu lentosuunnitelmien e, jakamiseen. Viime viikolla me kyllä aivan oikein ensimmäiset lento lentosuunnitelmat saimme. Nyt myös Venäjän täytyy oppia, kuinka näitä lentosuunnitelmia jaetaan. Me olemme hyvässä vuoropuolessa heidän kanssaan. Sellaista tilannetta ei ole, etteivät eh, he haluaisi näitä lentosuunnitelmia jakaa. Se olisi aivan eri tilanne. Ei, ei, lähestymistapa on myönteinen ja nyt keskustelemme teknisellä tasolla siitä, miten eh, eh, tämä toimitetaan niin, että eri järjestöt sen sitten myös näkevät. Jos katsotte kalvoa, niin, niin ympärillämme on paljon suljettuja lentotiloja, mikä vaikeuttaa matkustajien liikehdintää. Syyria on lentokieltoalue, Libya on lentokieltoalue, joten ei ole kovin paljon alueita, missä voi vielä lentää verrattuna tilanteeseen kymmenen vuotta sitten. Lento ilmatilan käyttö mahdollisuudet ovat vähentyneet ja liikenne on lisääntynyt. Nyt tämä pieni äh, kanava Bulgarian Romanian äh, läpi Turkkiin on kyllä hyvin äh, ruuhkainen, joten jos olisi minkäänlaista haittaa siellä, olisi sitten tekninen tai joku muu, niin meillä olisi ongelmia, koska muuta kautta ei voi lentää. Kysymys siitä, kuka päättää. No, jos joku valtio selvästi päättää, että heidän rekisteröity lento koneensa ei saa lentää jonkun tietyn alueen yli, niin sitten eh, lentokoneen ja yhtiön on sitä noudatettava ja kapteenin on noudatettava sitä. Jos lentoyhtiö tekee tuon päätöksen, jotenkin kapteenin on sitä noudatettava. Jos lentoyhtiö tekee sen päätöksen, että noudattavat valtion suositusta ja tiettyjä turvallisuustoimenpiteitä on noudatettava, niin sitten kapteeni vaikka kapteeni vielä on sitä mieltä, että se on turvallisuusriski, niin hän loppujen lopuksi päättää, mutta hän ei pysty kaatamaan mm, valtion tai lentoyhtiön suositusta. Siinä mielessä hän lentää jonkun alueen läpi, jos jonka läpi on kielletty lentäminen, mutta eh, toisinpäin se on mahdollista. Sitten eh, yksi yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, auttaisiko? Kyllä, se auttaisi meitä siinä mielessä, että pystyisimme voittamaan eh, tällaisen hajautumisen, voisimme jakaa tietoa eri tasoilla, ei vain turvallisuuskysymyksissä. Yhteen Euroopan ilmatila on ollut tämän Network Managerin alku. Me käytämme tuota välinettä, jota voimme kehitellä vielä paljon eteenpäin operationaalisella tasolla tulevaisuudessa. Se on hyvä väline. 30 vuotta sitten meillä ei sitä ollut, mutta nyt kun meillä on tällainen liikennemäärä, tällainen turvallisuustilanne, niin meillä ei meidän mielestämme ole vaihtoehtoa. Meidän täytyy tätä välinettä kehittää enemmän, jotta voisimme tukea turvallisuus- ja myös kapasiteettitarvetta, joka meillä on. Hyvä puhe puheenjohtaja. Toivottavasti huomioin kaikki äh, kysymykset. Ette vastanneet minun kysymykseeni äh, koska Saksa sai tietoa ja he, se ei tuota tietoa antanut eteenpäin. Äh, minä varmaan silloin etsin sitä kieltä. Halusin teidän reaktionne, enkä lehtien reaktion. Puheessani sanoin, että tämän pitäisi olla vanha konsepti, että että valtio informoi ainoastaan omaa lentoyhtiötään. Tällaista eh, lippulentoyhtiötä ei enää ole. Me olemme yksi Eurooppa, eikä meidän pitäisi enää ajatella eh, niin, että olisi vain yksi tietolähde. Minä en voi kommentoida sitä, oliko Saksalla jotain tietoa, jota meillä ei ollut. Se olisi pelkkää spekulaatiota, mutta uuden konseptin eh, mukaisesti me nyt rohkaisemme tämän tiedon jakamista kolmansista maista tällaisessa portaalissa. E, kuitenkaan valtion ei tarvitse e, tuota tietolähdettä jakaa, kukaan ei varmaan sitä haluakaan jakaa, mutta jos jollain valtiolla on tietoa, niin silloin e, tuota tietoa voivat myös muut valtiot käyttää ja lentoyhtiöt käyttää. Meillä on hyvä esimerkki siitä, kun jotkut EUn valtiot ovat nyt jakaneet tällaista tietoa ja sanoneet, että on turvatonta lentää näillä alueilla ja tämä tieto tuli lähteistä, joita he eivät halunneet paljastaa, joka kyllä meille sopii, jotta voidaan sitten ryhtyä käymään keskustelua tuon valtion kanssa ja me olemme saaneet reaktioita näiltä valtioilta niin, että olemme pystyneet parantamaan turvallisuustilannetta. Kiitoksia oikein paljon tästä esityksestä ja vastauksista kaikkiin kysymyksiin. Ja nyt menemme sitten ää, keskusteluihin suljetuin ovin ja keskustelemme palautteesta kolmikantakokouksista. <laughs> Okay,